Mikrofoni. That's Niin, kukaan ei kuullut. Voi herran jesta sentään. Uudestaan. Olen erittäin iloinen siitä, että vähintään 12 henkeä on paikalla. Tämä ei nyt riitä, mutta kuitenkin työjärjestyksen mukaisesti tässä on riittävästi henkilöitä. No niin, sitten esityslistan hyväksyminen. Vastustetaanko sitä? Ei. Sitten toinen kohta, minun ilmoitukseni. Tämä hieno kokous on myöskin kuultavissa verkossa. Ei ole Tsekin, Viron, Liettuan, Latvian, Maltan eikä Ruotsin tulkkausta. Herra Söbel on tänään viimeistä kertaa paikalla täällä, minulle sanottiin. Hän oli jatkuva linkki komission ja parlamentin välissä. Olimme aina hyvin tyytyväisiä hänen läsnäolonsa ja hänen apuunsa. Me toivotamme teille myöskin jatkoa silmällä pitäen kaikkea hyvää vielä kerran. Kiitoksia oikein paljon. Herra Söbel, hän siis jättää meidät nyt tämän jälkeen. Mutta hän ei jää eläkkeelle kuitenkaan, vaan DG-kommiin hän siirtyy. Ja sitten me pääsemme kohtaan kolme esityslistalla. Olen erittäin iloinen siitä, että komission jäsen on jo täällä paikalla. Sydämesti tervetuloa Andrulla Vasiliu. Niin, emme ole häntä nähneet täällä pitkään aikaan. Siitä on vähintään kahdeksan kuukautta, että ette ollut paikalla. Meillä oli täällä tammikuussa Rova Reding, huhtikuussa Rova Gross ja on hienoa, että olette tänään taas paikalla täällä. Tätähän jo suunniteltiin tuossa jossakin välissä ja sitten teillä oli Kyproksella perheongelmia ja tästä syystä emme voineet sitä aikaisemmin toteuttaa. Olette totta kai sydämellisesti tervetullut, että ainoastaan sel- selventääksemme meille sitä, että mitä me teemme tänä ja ensi vuonna, vaan totta kai me myöskin jännityksellä odotamme sitä, että että annatteko meille tässä nyt tietoa seuraavista monivuotisista ohjelmista. Eihän niitä nyt voi tässä unohtaa syyskuussa. On hyvin paljon huhuja ja te tiedätte, mikä vaikutus huhuilla on. Loppujen lopuksi ne ovat sitten tsunameja, joiden alla me kaikki jäämme. Joten jos mahdollista, niin pyytäisin, että saisimme hiukan suuremman kuvan siitä, mitä komissio on kulttuurin, koulutuksen ja opetuksen alalla suunnitellut. Tiedän, että vasta kesäkuun lopussa – saamme jotakin mustaa valkoisella, mutta sitten meitä todennäköisesti enää ei tavoita, joten minä totta kai toivoisin hiukan lisäselvyyttä tämän esityksenne jälkeen. Totta kai te joudutte kuuntelemaan kollegoiden kysymyksiä. Minä toivon, että voimme kaikki olla hyvin ystävällisiä, koska nämä ongelmat, joita meillä nyt tässä mahdollisesti on, niin ehkäpä eh, sellaisia sitten kuitenkaan ole, kun olemme kuulleet, mitä teillä on sanottavana, joten rouva komissaari, hienoa, että olette paikalla. Kiitoksia. Pyydän teitä nyt sitten käyttämään puheenvuoron. You have the floor. Because, uh... you, you want now? No. No, no, no, no, no. no. Ah, okay. No, no, it was the <laughs> first. yes. Yeah, okay. Well, uh, dear Doris... Hyvä Doris, hyvät kollegat. On todella hienoa olla taas täällä. Ja kuten puheenjohtaja selvitti, niin en päässyt paikalle edelliseen tapaamiseemme, koska kotona oli ikävä tapaus. Kuitenkin tämä tapaaminen kokous on nyt hyvin ajankohtainen ja sanoisin, että viimeisten kuukausien aikana meidän yhteistyömme on jo tuottanut hedelmää, kun hyväksyttiin Euroopan kulttuuriperintötunnus. Tämä oli todella hyvää työtä, haluan sanoa, ja toivon, että tässä hengessä myös työtämme jatkamme. Viime kuussa Strasbourgissa myös monet meistä osallistuivat yhteiskeskusteluun opetuksesta ja kulttuurista koulutuksesta ja kulttuurista ja kävi ilmi, että meillä on yhteinen näkemys, näkemys siitä, mikä on kansalaisillemme tärkeää ja missä Euroopan unioni voi todella tehdä jotakin. Koulutus ja kulttuuri vaatii riittäviä julkisia investointeja, jotta ne voisivat olla täysimääräisesti mukana yhteiskunnan toiminnassa. E, talouskriisin aikana on edelleen jatkettava tulevaisuuden kasvulähteisiin. Tämä on totta sekä EU-tasolla, koska EU voi tuoda lisäarvoa jäsenvaltioiden toimiin. Tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla aion julkaista tiedonannon korkeakoulutuksen uudistamisesta, ja tämähän on yksi komission strategisista aloitteista vuonna 2001. Yksi tärkeimmistä osista Nuoret liikkeellä strategiaa se on myöskin. Yksi Eurooppa 2020 tavoitteistamme, kuten tiedätte, on se, että vähintään 40 prosenttia nuorista pitäisi saada korkeakoulutetuksi. Ja yhteiskunnallisten ja kulttuuristen hyötyjen lisäksi, joita korkeakoulutus tuottaa, niin jatkossa Euroopan täytyy voida täyttää 16 miljoonaa uutta työpaikkaa, joita varten vaaditaan korkeakoulutus vuonna 2020. Ei riitä kuitenkaan se, että on määrällisiä tavoitteita. Meidän pitää myös syvällisesti pohtia sitä, minkälaista korkeakoulutusta haluamme tulevina vuosina kehittää riittää. Tiedonannossani aion vastata joihinkin vaikeisiin kysymyksiin, esimerkiksi miten varmistamme sen, että kaikilla ihmisillä on samanlaiset mahdollisuudet päästä korkeakoulutuksen piiriin, minkälaista yhteistyötä tai suhteita haluamme kehittää yritysten kanssa, miten voimme auttaa yliopistojamme avautumaan maailmalle, ja kilpailla ammattitaitoisista ihmisistä maailmanlaajuisesti? Miten voimme auttaa opiskelijoita, opettajia, tutkijoita liikkumaan enemmän? Miten voimme edistää vastavalmistuneiden työllistyvyyttä samalla kuin varmistamme sen, että oppiminen on arvokasta ihan sellaisenaan? Kaikki nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä asioita, erityisesti Euroopan nuorille, jotka kärsivät pahasti syvästä talouskriisistä. Joissakin maissa nuorisotyöttömyys on jopa 40 prosenttia, ja me näemme, että se ruokkii tuho, turhautumista sekä vihaa kokonaisen sukupolven keskuudessa. Kun nuoret eivät enää usko tulevaisuuteensa, he alkavat kyseenalaistaa perusinstituutiomme. Ja tällöin koko demokratia on tähtäimessä. Meidän kaikkien pitäisi huomata tämä varoitusmerkki ja näin vaatia toimia. Tämän takia uskon, että koulutuksen täytyy löytää uusi, parempi paikka unionin politiikkoissa ja talousarviossa. Vain nykyaikaistamalla ja investoimalla koulutusjärjestelmiä Eurooppa voi kehittää sellaisen tietoyhteiskunnan, joka voi toimia yhä kansainvälisemmin. Eurooppa eurooppalaisten yhteistyö voi auttaa meitä lisäämään osaamista tätä uutta taloutta ja aktiivisempaa kansalaisuutta varten. Hyvät kollegat, muutaman viikon päästä komissio aikoo hyväksyä ehdotuksensa seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten. Nyt ei kuitenkaan ole aika puhua luvuista. Komission tekee loppupäätöksensä tämän kuukauden lopussa ja komissio tekee sen kollegiona – Tällä tavalla saamme ja tasapainoon kunnianhimoiset tavoitteemme. Mutta teidän täytyy kuitenkin tietää, että minä käytän kaiken energiani, jotta koulutuksen ja kulttuurin alalle saadaan riittävät varat. EUlla on tärkeitä tavoitteita 2020 strategiassa ja myöskin Barroso on niitä kannattanut ja olen tavannut Lewandowskin ja muiden komission jäsenten kanssa. Ja kaikissa näissä kokouksissa vakuutan teille, että käytän kaiken mahdollisen energian, jotta saamme riittäviä varoja koulutukseen ja kulttuuriin. EUlla kun on hyvin tärkeitä tavoitteita 2020 strategiassa ja meidän täytyy varmistaa keinot niiden saavuttamiseksi. Haluan siis korostaa vielä kerran, jopa tiukan taloudenpidon aikana valistuneen yhteiskunnan täytyy jatkaa investointeja kansalaistensa koulutukseen. Tämän päivän Euroopassa ihmiset ovat tulevan kasvun ja hyvinvoinnin lähde. Luotan siihen, että tuette minua tässä taistelussa, koska olen varma, että olemme yhtä mieltä siitä, mikä on tärkeää. Kaikki täällä ymmärtävät sen, mikä merkitys eurooppalaisessa yhteiskunnassa koulutuksella ja kulttuurilla on nykyään. Me ymmärrämme sen, että nämä alat vaativat julkisia investointeja että, ja näillä investoilla me varmistamme, että Eurooppa 2020 tavoitteet saavutetaan. Haluamme lisätä liikkumismahdollisuuksia niin, että kaikenikäiset eurooppalaiset yhä enemmän ja enemmän voivat opiskella, opettaa ja harjoitella ulkomailla. Me uskomme myös elinikäiseen oppimiseen. Haluan kuitenkin tehdä yhden asian selväksi. Jos me haluamme nämä tavoitteet saavuttaa, niin tarvitaan enemmän investointeja koulutukseen ja kulttuuriin ja ihmisten liikkuvuutta on lisättävä. Emme voi vain tyytyä puolustamaan tämänhetkistä tilaa. Ei voida jatkaa vanhaan malliin. Minä olen ensimmäisenä puolustamassa koulutusohjelmiamme. Ne ovat todella menestyksekkäitä. Kaikki täällä voivat olla ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet. Melko pienillä kustannuksilla ne saatta, saavat aikaan suuren eron miljoonien ihmisten keskuudessa. Erasmus-nimi on jo eräänlainen symboli mahdollisuuksille EUn ulkopuolella meidän täytyy tulevaisuudessa muistaa se, mikä, mitä olemme tehneet hyvin menneisyydessä, mutta meidän täytyy myös tunnustaa muutokset ja tunnistaa muutokset. Viime vuosien aikana monet tärkeät asiat ovat muuttuneet. Edelleen tunnemme nahoissamme talous- ja rahoituskriisin vaikutukset, ja ne aiheuttavat suurta painetta julkiselle taloudelle. Meidän on todella, meillä on velvollisuus käyttää rahat mahdollisimman älykkäästi ja tehokkaasti. Ja erityisesti eurooppalaiset nuoret kärsivät tästä syvästä kriisistä. Se uhkaa myös yhteiskuntarauhaa. Tämän takia meidän täytyy tehdä kaikkemme ja pyrkiä katsomaan, miten rahat, eurot käytämme. Me voimme tehdä paremmin. Minä uskon siihen. Nykyisessä rahoituskehyksessä EUn tuki koulutukselle ja nuorille on hyvin sirpaloitunutta. On useita eri tavoitteita eri ohjelmien alaisuudessa. Ne koskevat eri alueita maailmassa, niitä operoidaan eri tavoilla ja niiden välillä on vain vähän vuorovaikutusta. Olisi hyvin vaikea mitata itse asiassa, miten pitkälle tämän tilkkutakin avulla voidaan täyttää pitkäaikaisia poliittisia tavoitteitamme. Meidän täytyy tietysti pitää kiinni siitä, mikä toimii parhaiten, erityisesti se, että liikkuvuutta koulutuksen alan sidosryhmien keskuudessa edistetään, edistetään ylikansallista yhteistyötä. Erityisesti tämä koskee koululaisia opiskelijoita, vapaaehtoistöitä ja muita, mutta me voimme tämän saada aikaiseksi ja samalla kuitenkin yksinkertaistaa toimiamme niin, että meillä on yksi yhteinen strategia, jolla saavutamme Eurooppa 2020 tavoitteet. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy kolmeen eri toimialaan keskittyä tulevissa koulutusohjelmissa. Yksi on oppimiseen liittyvä liikkuvuus, toinen on se, että EU-tasolla ja kolmansien maiden osalta uudistetaan politiikkaa. Esimerkiksi korkeakoulutuksen nykyaikaistaminen on tällainen ala. Sitten yhteistyö ja kumppanuus koulutuslaitosten ja muiden sidosryhmien välillä. Esimerkkinä voidaan mainita yliopistojen ja yritysten vuoropuhelu. Nämä kolme toimenpidettä täydentävät toisiaan. Ne vahvistavat toisiaan jotta ne voisivat olla mahdollisimman tehokkaita, niiden ne pitäisi yhdistää yhden ohjelman alle. Se tuottaisi paljon hyötyä. Yksi ohjelma, joka varmistaisi e-, sen, että kaikki toimemme edesauttavat 2020 strategiaa, koulutustavoitteitamme esimerkiksi, korkeakoulutuksen uudistaminen ja nuoria koskeva tavoite sidosryhmät hyötyisivät, jos meillä olisi selvempi, selvemmät säännöt ja selvemmät, helpommat välineet. Myös ohjelmien brändäys on hyvin tärkeää, mutta ohjelmien nimien ja logojen ei pitäisi sanella politiikkaamme. Ensin täytyy päättää politiikasta ja sitten päättää vasta sen nimestä. Haluaisin myös kertoa teille, että meillä on tarkoitus ottaa käyttöön uusi rahoitusväline uuden ohjelman alaisuudessa. Nuoret ihmiset tällä hetkellä, jotka opiskelevat maisteriohjelmissa, eivät saa riittävästi rahoitusta liikkuvuutta varten. Ja vain joissakin maissa on mahdollista nuorten saada lainaa lähteäkseen opiskelemaan muuhun maahan. Ja on hyvin kallista rahoittaa toi liikkuvuutta näin kuin nyt teemme Erasmus-ohjelman alla. Minä ehdotankin uudenlaista vakuusohjelmaa EUn tasolla niin, että voitaisiin rohkaista kansallisia pankkeja antamaan lainaa opiskelijoille. Nuorten täytyy voida opiskella tai suorittaa maisterin tutkintonsa ulkopuolella, eikä se hirvittävästi tuottaisi kustannuksia EU-talousarviota ajatellen. Haluan painottaa sitä, että tällaiset vakuusjärjestelmät tietysti tulisivat nykyisten liikkuvuustukien lisäksi. Haluamme yksinkertaistaa ohjelmiamme ja olen varma, että tämä on myös tämän valiokunnan toiveiden mukaista. Tarvitaan uudistuksia. Ja nyt puhuisin kulttuurista. Ö, täytyy mainita mediaohjelma. Haluan sekä kulttuuria että luovia aloja edistää. Niitä varten täytyy saada riittävät varat ja me kaikki olemme osallistuneet syvällisiin keskusteluihin ohjelmiemme arvosta. Kiitän teitä tuestanne. Meidän täytyy kuitenkin miettiä myös sitä, miten voidaan parhaiten tukea kulttuuri- ja luovia aloja. Ja mielestäni tämä on paras tapa saada kulttuuri mukaan 2020 strategian alaisuuteen. Kulttuuriala ja luovat alat tuottavat 4,5 prosenttia EUn BKTstä, mutta olen ihan varma, että ne voisivat tuottaa enemmänkin. Näillä aloilla on rakenteellisia ongelmia, joihin vaaditaan Euroopan tason ratkaisua. Nämä alat toimivat hyvin sirpaloituneilla markkinoilla, eikä investointeja tule riittävästi. On useita esteitä, jotka estävät pääsyn rahoitukseen. Se, että varat ovat ikään kuin aiheettomia, joidenkin yksittäisten tuotteiden kaupallinen menestys on epävarmaa ja pankeilla ei ole riittävästi asiantuntijuutta arvioida erilaisia kulttuuriohjelmia. Tähän juuri EU voi tuoda lisäarvoa. Olen tarkastellut mahdollisuutta ottaa käyttöön uuden rahoitusvälineen, joka, jonka puitteissa voitaisiin antaa pankeille takuita niin, että nämä takuut kattaisivat tietyt lainat, joita loppukäyttäjät käyttäisivät sitten käyttöpääomana tai investointeihin. Miksi sitten uskon tähän ajatukseen? No ensinnäkin meidän täytyy järjestelmällisesti kannustaa pankkeja hyväksymään uudenlaisia vakuuksia pk-yrityksiltä koska hankalat henkilökohtaiset takuut ovat huonompia. Toiseksi, kun tuotamme rahalle arvoa vipu- ja vuorovaikutusten kautta, verkostovaikutusten kautta, niin voimme hyödyntää myös mittakaavaetuja. Kolmanneksi tällä tavalla saamme aikaiseksi heijasten vaikutuksia niin, että yhdessä jäsenvaltiossa saadut edut heijastuvat koko EU-hun. Olen myös sitä mieltä, että urheilun, urheilulla pitäisi olla oma asemansa EUn talousarviossa. Tämä on myös tavoitteeni. Me olemme todella tietoisia rahoituspaineista, jotka ovat rajoittaneet EUn toimintaa tähän asti, eivätkä paineet edelleen ole hävinneet mihinkään, mutta minä olen edelleen sitä mieltä, että pitäisi olla urheiluohjelma, urheilua koskeva ohjelma, jossa käsitellään kaikkia eurooppalaisia haasteita, jotka liittyvät urheiluun ja urheilun yhteiskunnallista ja koulutuksellisia tehtävää pitäisi edistää. EU voi todella tukea urheiluliittoja siinä, kun ne pyrkivät tekemään työstään avoimempaa. Tänä vuonna myöhemmin järjestämme konferenssin, jossa käsitellään urheiluagenttien toimenkuvaa. Ja tästä asiasta on keskusteltu myös parlamentissa ja komissio on aikaisemmin tänä vuonna teettänyt asiasta tutkimuksen. Tarkoitus saada kaikki sidosryhmät niin, että laitonta toimintaa ja urheilualan korruptiota, laitonta venonlyöntiä ja urheilualan korruptiota voidaan torjua. Ja pyritään myös edistämään koordinointia ja EU-tason sääntöjä. Hyvät kollegat, tarvitsen kaiken tukenne tämän mahdollistamiseksi. Edessämme on kova taistelu. Ei pelkästään toimielinten keskuudessa, mutta myöskin erilaisten tiedotusvälineiden ja muiden asianomaisten etujen parissa. Me edistämme hyvää asiaa. Koulutus ja kulttuuri ansaitsevat kunnollista rahoitusta EUn talousarviosta. Ne tuottavat miljoonille eurooppalaisille todellisia hyötyjä pienellä rahalla. Olemme varmaankin yhtä mieltä siitä, että tämä on poliittinen tavoitteemme ja siksi meidän täytyy pyrkiä saamaan sellainen talousarvio, joka antaa uusia mahdollisuuksia kansalaisille. Talousarvio, joka auttaa saa kansalaiset hyödyntämään täyden potentiaalinsa huomisen Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia Andrula. Minä kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti ja kuulin viestin. Yksi ohjelma. että tiedät, että me olemme kuunnelleet. Yksi ohjelma sanoit, ei ö, koulutusohjelmat, vaan ohjelma. Me halusimme välttää tämän puolitoista vuotta sitten. Ja nyt se sitten tulee takaa. No niin, täällä on paljon kysymyksiä. Meillä on 10, 11. Hannu myöskin. 12, no niin, nyt riittää. Jaha, vielä. Nyt riittää. Meillä on nyt kaikki. Ja nyt pyydän, että puhutte hyvin lyhyesti. Lyhyitä kommentteja. Ei ylitetä kahta minuuttia. Ensin edustaja Padia menos de dos Vähemmän kuin kaksi minuuttia, koska haluan pyytää anteeksi sitä, että joudun menemään teollisuusvaliokuntaan. Siellä on käsitellään lausunto, joka liittyy taitoihin ja uusiin työpaikkoihin ja haluan kiittää komission jäsentä laajasta kattavasta selityksestä ja kuten puheenjohtaja sanoi, on paljon kysymyksiä, mutta olen vakuutunut siitä, että komission jäsen tulee vastaamaan näitä. Odotan kuitenkin mielenkiinnolla tuloksia ja Pilverken anteeksi etun poistumaan. Kiitoksia. Oletan, että koordinaattorinne tulee tästä myöskin informoimaan teitä. Sitten seuraavaksi edustaja Skuria. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti, kun täällä on niin monia kollegoita, jotka haluavat puhua. No, tasa- talousarviosta. Toivottavasti keskustelumme tuottaa tulosta ja toivottavasti tulokset ovat parempia kuin aikaisemmin. Minä haluaisin vain ymmärtää paremmin ja, ja siksi kysyn tätä. Jos on yksi yhtenäinen ohjelma, joka koskee koulutuksen alan liikkuvuutta, niin kuin te sanoitte, niin olisiko se samanlainen kulttuuriohjelma kuin mediaohjelma ja sitten neljäs ohjelma urheilua varten – niin että tässä oli tavallaan tällaiset kolme ohjelmaa. Ja tekisikö sitten komissio tiedonannon näistä ohjelmista niin, että olisi yleinen kehys ja ennen kaikkea, sit, jos tulee erilliset tiedonannot, kun ne tulevat siis parlamenttiin, niin tuota, lähetetäänkö ne heti parlamenttiin, kun komissio on ne saanut aikaiseksi? niin haluaisin tehdä selväksi sen, että emme tässä nyt esitä samaa kysymystä kolme kertaa. Komission jäsen kertoi meille jo etukäteen siitä, mitä 29. päivän jälkeen meille virallisesti voidaan toimittaa, eli komission ehdotukset seuraavaksi ohjelmakaudeksi. Ja hän selitti meille, että nyt on jo Education, Training and Youth ohjelma, eli kulttuuriohjelma, jossa kulttuuri ja media on mukana, ja hän toivoo, että hän saa myöskin vielä urheiluun liittyvän ohjelman. No, tämä toivo nyt ehkä on turhaa, mutta joka tapauksessa näin siis on. Eli siis ei, että kysymme tätä nyt uudestaan. Siis olemme nyt saaneet etukäteistietoa, että komission virallinen ehdotus tulee komission päätöksen jälkeen, 29. kesäkuuta jälkeen. Sitten me saamme tämän paperilla ja sitten meidän täytyy työstää sitä me voimme muuttaa sitä, mutta kysymys kuuluukin, mitä voimme muuttaa? No niin, seuraavaksi sitten herra Baago. Kiitos puheenjohtaja. Rouva komission jäsen, mukavaa, että tulitte tänne. On ilo, kun te olette täällä tänään. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin, mitä ajattelette, miten voidaan vammaisten lasten äh, varhaisempaa koulutusta saattaa lähemmäksi ainakin keskiarvoa ja mitä ajattelette viittomakielen käytöstä ja sitten nimittäin kielten näillä tavoilla voidaan tietysti ehkä tehokkaammin saavuttaa eh, kuurojen lasten integraatio tehokkaammin. Ohjelmista kysyen haluaisin kysyä tässä valiokunnassa, kun nostit esille useampaan otteeseen mitään urheilu. näyttäkö, että on realistista se, että komissio tulee käsittelemään tätä kysymystä? Gracias, presidenta. Gracias, comisaria. No le extrañará que yo hable de Niin, puhumme urheilusta ei varmaankaan yllätä. Komission olen ehkä määritellyt asian väärin. Te varmastikin tiedätte, että, että urheilun edistäminen on se, mitä voidaan saavuttaa, ajattaa budjetin kautta. Että käytännössähän budjetti ei pelkästään edusta urheilua, vaan sillä on myöskin tällainen terveydellinen säästö, joka liittyy urheilun harjoittamiseen, joka varmastikin on argumentti sille, että tuetaan taloudellisesti urheiluohjelmia. Mitä tulee Erasmus-ohjelmaan, sen merkitykseen, sen, sen, sitä pitäisi vahvistaa. Se on tehnyt enemmän kaikkien eurooppalaisten unionin hyväksi kuin lukuisat eri sopimukset sekä kansanpuolueen ryhmä, sosiaalidemokraattiryhmä ja myöskin liberaalitulla me haluamme esittää pilottihankkeen, joka olisi Erasmuksen tyyppinen ja joka koskisi urheilun aluetta. Haluaisin myöskin kommentoida edestä asiaa, joka liittyy liikkuvuuteen, jonka te mainitsitte. Kuten tiedätte, Espanjassa ja myöskin muissa maissa on ollut liikehdintää, joka koskettaa nuoria, jotka ovat työttömiä. Espanjassa heitä on yli 40 prosenttia ja monet heistä ovat opiskelijoita. Te varmastikin ymmärrätte, mitä ovat todelliset ongelmat. Ja minusta olisi hyvin tärkeää pyrkiä vetämään mukaan opiskelijat, kun valmistuvat yliopistoista työmarkkinoille, myöskin tukemaan ammatillista koulutusta, joka aina katsotaan hiukan omaksi kategoriakseen, ja, ja myöskin kielten oppimista. Puhutaan liikkeestä, se on hyvä asia, mutta koko maailma ei eh, välttämättä tarvitse e-, englantia. Ihmiset haluavat työskennellä Saksassa tai Kreikassa, heidän tarvitsee silloin osata englant, saksaa tai kreikkaa. Ja pitäisi pyrkiä lisäämään kielten osaamista. Minusta näyttäisi perustavanlaatuiselta, jotta voitaisiin saada edistystä aikaan liikkumisessa ja jotta voitaisiin parastaa nuorison työllistymistä. Frau Verheyen. Ja, ich habe auch... Äh, niin. Minäkin haluaisin puhua näistä kohdista, eli siis koulutus- ja nuoriso-ohjelmasta. Miten aiotte varmistaa, äh, kun kaikki tässä yh, saadaan yhteen ohjelmaan, että se todellakin on menestyksekäs ja että sitten tällaisia hyviä menneisyyden ohjelmia jatketaan tällaisessa yhteisessä ohjelmassa. Miten, miltä tämä näyttää konkreettisesti? Tuleeko siihen jotakin aliohjelmia? Miltä tällaisen rakenne näyttää, jos tietyissä maissa on erilaisia tarpeita esimerkiksi mitä tulee ammattikoulutuksen edistämiseen Ajattelen tässä nyt esimerkiksi Leonardo da Vinci-ohjelmaa ja menestystä siinä, myöskin eh, Erasmus Comenius, jossa tällaista eh, liikkuvuutta hyvin varhaisessa vaiheessa jo edistetään. Jatkuuko tämä tällaisessa ohjelmassa ja miten myöskin varmistatte sen, että jos ainoastaan eh, yksi ohjelma sulautetaan näistä kaikista ohjelmista, että tätä ei käytetä siihen, että kun nyt rahoituskehys on melko niukka, miten aiotte varmistaa sen, että se mitä te olette ajaneet takaa ja todenneet, että me haluamme vahvistaa juuri koulutusta Euroopassa ja myöskin haluamme edistää työmarkkinoita, miten aiotte varmistaa, että tämä voidaan taata myöskin tällaisessa ikään kuin yhdistetyssä ohjelmassa, että myöskin rahoitus on sitten olemassa. Kiitoksia. Sitten viimeinen Tällä kierroksella on varapuheenjohtaja Tryppel. Kiitoksia. Ensinnäkin minä haluan painottaa sitä, että komission jäsen Vasilion tavoite siinä suhteessa, että kun ajatellaan rahoja, koulutus, kulttuuri ja muita ohjelmia varten on tarkoitus nostaa, niin puolan sitä. Ja myöskin tämä EU 2020-strategia ja sen tavoite on se, että saadaan enemmän koulutukseen, kulttuurisen monimaisuuteen, tutkimukseen ja kehitykseen, mutta minä haluaisin, ja meillä oli myöskin aikaisemmassa keskustelussa jo hiukan tiedustella, että jos nyt taktisista syistä, ja toivottavasti komission kollegiossa saadaan enemmistö tämän taakse, halutaan muuttaa nimi ja tämä kattotoiminta ja sitten nämä muut ohjelmat sen alla, niin eikö nyt sitten vaikeina aikoina sitten ole olemassa se vaara, että tässä nyt enemmän asetetaan varanuhoiksi, mitä voidaan voittaa. Haluaisin kuulla teidän strategianne, miten aiotte taata tämän ja että tässä nyt ei jouduta jonkinnäköiseen ansaan, koska uskon ainoastaan, että kulttuurivaliokunta voi sitten auttaa teitä. Jos emme ole vakuuttuneita tästä, niin sitten se on kyllä meille vaikeaa. Kiitoksia. Komission jäsen, olkaa hyvä. So, eh, let me... Niin, haluaisin kertoa hieman noudattamastamme menettelystä. Kuten jo sanoin, tämän kuukauden lopulla hyväksytään monivuotinen rahoituskehys, jossa päätetään talousarviosta eri otsakkeiden alla, näin paljon kulttuurille ja niin edelleen. Sitten voimme vasta päättää lopullisesti ohjelmiemme rakenteesta – ja aiomme tehdä tämän ehkä lokakuussa, marraskuussa. Ja vasta sitten ohjelmien rakenne ja ohjelmaehdotukset voidaan hyväksyä. Eli tämä väliin jäävä ajankohta kannattaa hyödyntää, koska meidän täytyy tietää, kuinka paljon rahaa meillä on käytettävissämme, jotta voimme ohjelmien rakenteesta päättää. Mutta on seuraava vaihtoehto. On hyvä yksinkertaistaa jokaista näitä neljännestä. On tärkeää vähentää hallinnollista taakkaa – on hyvä saada synergioita aikaiseksi EUn eri rahoitusvälineiden välille. Ja jos tämä saadaan tehtyä, niin olen luottavainen. En tietenkään voi olla varma, mutta olen luottavainen sen suhteen eh, keskusteluista, joita olen käynyt, että saamme kasvatettua ohjelmiemme rahoitusta. Ja tämä on ensisijainen tavoitteeni. mikään tai kukaan tai mikään näistä edunsaajaryhmistä ei saa kärsiä. Kaikki haluavat pitää kiinni oikeudestaan liikkuvuuteen – olipa kyse nuorista, jotka tekevät yhteistyötä muiden ulkomaisten nuorien kanssa, olipa sitten kyse opiskelijoista tai opettajista, niin kaikki haluavat säilyttää oikeutensa liikkuvuuteen sellaisena kuin se on nyt. Mutta minun aikomukseni on osoittaa, että yhtäältä me voimme vähentää hallinnollista taakkaa ja tiedämme, että tutkimuksista, jotka, joita on toteutettu, että Ehkä joissain kohtaa on liian vähän vaikutusta tai ei tiedetä, mitä meiltä odotetaan, tai he eivät ole näyttäneet, mitä meiltä odotetaan. Ja jos voimme tehdä tämän yksinkertaisemmin ja tehokkaammin, niin näin ohjelmaamme saavat myös lisää näkyvyyttä. Tämän vaihtoehdon minä valitsin. En ole vielä päättänyt täysin, miten aion muotoilla tämän ohjelman, mutta tämä on taustalla piilevä filosofia, ajatus. Kuten Doris sanoi, niin meillä on yksi ohjelma koulutukselle, nuorille, ammattikoulutukselle, mutta sen alaisuudessa on eri osia kouluttajille, opiskelijoille, opettajille, professoreille ja niin edelleen. Meidän pitäisi ottaa huomioon kansainvälinen ulottuvuus näissä ohjelmissa, kuten Erasmus Mundus, joka on erillinen ohjelma. Ja haluaisimme myös sisällyttää sen tähän ohjelmaamme. Ja meillä on yksi kehysohjelma kulttuuria varten, mutta silläkin on eri osa-alueita. Yksi kulttuurille, yksi tiedotusvälineelle, medialle ja jos saamme lisärahoitusta, niin yksi osa-alue koskettaisi kulttuurialaa ja luovia aloja. Mutta edelleenkin kulttuuriohjelma ja mediaohjelma, niiden suhteen meillä on autonomia, niillä on oma, oma talousarvionsa. Juuri niin. Ja minun tavoitteeni ja argumentteni puheenjohtajana Lewandowskin edessä oli saada uusi ohjelma. Ehkä se ei olisi suuri, mutta me haluamme erillisen ohjelman urhoilua varten. Ja kerroin erilaisista toimista, joita haluamme toteuttaa. Ne eivät liity kulttuuriin tai koulutukseen, ehkä jotkut osat ehkä nyt harjoittelulla on jotain tekemistä koulutuksen kanssa, mutta on toimia, eh, jotka eivät liity millään tavalla koulutukseen. Ja näin sanoin, että me emme saa uhrata hyödyllistä ohjelmaa niin, että voimme eh, säästää vain pikkumääriä rahaa EUn talousarviosta. Ja minä todella pyrin saamaan tämän aikaiseksi. Minulle esitettiin hyvin yksityiskohtainen kysymys vammaisista lapsista. Meidän tavoite on taata se, että kaikilla lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet. Ja kun puhun tasavertaisuudesta, puhun kaikista lapsista riippumatta siitä, onko heillä ehkä jokin fyysinen tai henkinen vamma, olipa kyse sitten vähävaraisista perheistä tulevista lapsista. Me haluamme kaikille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet. Meillä ei ole erityistä ohjelmaa vammaisia lapsia varten. Sehän kuuluu jäsenvaltioiden opet- koulutusjärjestelmien alaisuuteen, mutta meidän tavoitteemme on saada kaikki ymmärtämään, että näitä tarpeita omaavat lapset ansaitsevat erityishuomiomme. Osaaminen on myös tärkeä ala työllistyvyyden suhteen, esimerkiksi vastavalmistuneiden työllistäminen. Nyt näilläkin hetkillä, kun viisi miljoonaa nuorta on työttömänä, niin hyvin paljon vapaita työpaikkoja on silti tarjolla ja niitä ei saada täytettyä, koska nuorilla ei ole niitä taitoja, joita näihin työpaikkoihin vaaditaan puhutaan, tässä, täällä puhuttiin kielten opiskelusta. Meidän pitäisi tehdä tiimityötä. Voi opiskella yhtä alaa, mutta sitten täytyykin työskennellä jollain aivan muulla alalla. On voitava sopeutua uusiin olosuhteisiin, joten tällaiset monialaiset taidot ovat hyvin tärkeitä ja niitä voimme edistää nuorten keskuudessa liikkuvuuden kautta. Siksi, miksi korostamme liikkuvuutta ja siksi olemme pyytäneet jäsenvaltioita poistamaan kaikki esteet liikkuvuuden tieltä niin, että olisi mahdollista siirtää lainoja tai apurahoja ja niin edelleen, tai opintopisteitä. Kaikki nämä esteet on voitava poistaa. Ja hiljattain kokouksessa neuvoston kanssa hyväksyttiin päätös siitä, että pitäisi olla vuotuinen liikkuvuuden tulostaulu. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi julkistaa liikkuvuutta koskevat tiedot, ja jos joku tietty jäsenvaltio ei ole voinut lisätä nuorten liikkuvuutta, niin se näkyy. Eli tämä on tapa tietää, minkälaisia esteitä on olemassa ja voimme sitten auttaa jäsenvaltioita poistamaan nämä nuoria haittaavat esteet. Tässä oli varmaankin kaikki. Niin, nyt kuuntelemme sitten muita kysymyksiä, herra Lykkegaard. Kiitos puheenjohtaja. Monet asiat, jotka halusin ottaa esille, ovat jo nousseet esille komission hänen vastauksensa. Haluaisin esittää lyhyen kysymyksen. Tämä missio on tärkeä. Minusta ajatus on hyvä ja tämä on oikea tie. Rova komission jäsen sanoi aivan oikein, että ihmiset voivat ole tyytyväisiä olemassa oleviin ohjelmiin ja olisi järkevää saada jonkinlainen eh, takuu, jonkinlainen tunne siitä, että joku komission jäsenten eh, kollegiossa on myös vastuussa näistä ja että saadaan myöskin tietoa siitä, miltä näyttää tilanne urheiluohjelman osalta – on, on tärkeää, että ohjelma toimii itsenäisesti. Ehkä saisimme jo teiltä kuulla, mikä on tunnelma komission keskuudessa. Kiitoksia sitten Kamme Ebert. Ja, vielen dank. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen teidän esityksestänne edellisissä keskusteluissa, joita täällä valiokunnassa on käyty. Olette varmasti kuulleet niistä, että kulttuurivaliokuntana, kun nyt ajatellaan tällaista yhtä ohjelmaa, jonka alla olisi sitten kaikki, niin suhtaudumme siihen hyvin kriittisesti ja tämä nyt ei ole vielä muuttunut. Enkä ole vakuuttunut siitä, että tämä on hyvä ja järkevä ratkaisu, että kaikki olisi ikään kuin yhdessä ohjelmassa, koska tässä nyt sitten ei pitäisi luopua siitä, mitä me olemme täällä EU-ssa jo saaneet aikaiseksi, koska tämähän yhdistää ihmisiä ja tässä nyt ei tai jätetään tämä rahoituspuoli huomiota. Minulla on myöskin konkreettinen kysymys. Meillä on tämä Youth in Action-ohjelma, jossa kyse on tällaista ei-muodollisesta oppimisesta. Ja tämä on ollut hyvin tärkeää tässä valiokunnassa, ei ainoastaan muodollinen koulutus, että tarkisteltaisiin näitä valmistumisia, vaan se, että mitä nuoriso tekee vapaa-aikanaan muiden nuorten kanssa. Ja se, mitä nyt tässä ajatellaan, että mikä on tavoiteohjelmassa, niin tämä hiukan on ongelma, että kun tämä, ajatellaan tätä ei-muodollista asiaa, niin sehän katoaisi kokonaan tämän muodollisen alle – ja tämähän nyt ei todellakaan olisi hieno tai hyvä asia meidän valiokuntamme mie- mielestä. Kiitoksia. Thank you. Clarking. Kiitos kommenteistanne. Ihanteellisessa maailmassa ei ole olemassa mitään esteitä ja kulttuuria ja koulutusta voisi nauttia niin paljon kuin haluaa, mutta meidän täytyy kuitenkin pitää mielessä, mikä on valitseva taloudellinen tilanne – eikä jatkuvasti pyytää budjetin lisäyksiä ilman, että katsomme, mihin olemme investoimassa. Ja on hyvä, että te pyritte virtaviivaistamaan asioita ja pyritte katsomaan, mikä toimii. Haluaisin tietää, miten mittaatte eh, tuloksia suhteessa investointeihin, että voimme olla varmoja siitä, että investoimme sellaiseen, mistä saadaan lisäarvoa. Pidän hyvänä kommenttia koulutuksesta ja sitä, että, että puhuitte korkeakoulujen kutsuksen ensisijaisuudesta. Minä puhun mielelläni myöskin täydennyskoulutuksesta, jatkokoulutuksesta ihmisiä, jotka koulun jälkeen hankivat lisäkoulutusta, eivät välttämättä mene korkeakouluun. Me voisimme jatkaa vuoropuhelua yritysten ja koulutuksen kesken. Voisimme pyrkiä rohkaisemaan yrityksiä lisäämään harjoittelumahdollisuuksia niin, että voidaan oppia paikan päällä taitoja, joita tarvitaan ennen kaikkea sellaisissa työtehtävissä, joihin eh, henkilöt hakeutuvat myöhemmin. Tästä voisi olla hyötyä nuorisolle. Mitä tulee sitten mediaohjelmaan, haluaisin tietää, tuleeko tämä myöskin sisällyttämään esimerkiksi tietokonepelien kehittämiseen, mikä on luovaa teollisuutta meillä Euroopassa. Haluaisin ottaa myöskin esille kysymyksen, joka liittyy urheilua ja vapaaehtoisjärjestöjä. Ajattelen, että on olemassa ALV-direktiivin tarkastelu käynnissä ja on monia sysäyksiä, joita pyritään antamaan urheilu ja kulttuuritoiminnoille kautta Euroopan. Me pyrimme puolustamaan näitä ALV-poikkeuksia erityisellä alueella? Tuletteko te tekemään näin? Täällä tulee entistä enemmän käsiä. Ka- kaikkien pitäisi pitää kiinni tästä lyhyestä ajasta. Boskort seuraavaksi. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik had een aantal vragen over... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla oli tässä koko joku kysymyksiä urheiluun liittyen. Komission jäsenellä minä olen Liben esittelijä, kansalaisoikeuksien ja vapauksien esittelijänä tässä. Te mainitsitte tässä paljon tärkeitä asioita, jotka liittyvät urheiluihin ja agentteihin. Te haluaisitte pitää tästä kokouksen, mutta tässähän todettiin myöskin, että komissio ei lainsäädännöllisesti voi tehdä mitään. Mitä te nyt odotatte tällaiselta konferenssilta? No sitten nämä vedonlyöntikysymykset. Äh, tässähän on myöskin puhuttu Interpolin kanssa ja meillähän on myöskin Euroopan tasolla ongelmia. Te ja kolleganne, oletteko myöskin olleet yhteydessä toisiinne, jotta saisitte aikaiseksi toimenpiteitä Euroopan tasolla? Ja sitten vielä viimeinen asia. Te totesitte, että urheilussahan Kyse on ulkopolitiikasta, terveydestä ja niin edelleen. Ja Balkanin alueella on joitakin tällaisia ystävyysohjelmia nuorille, lapsille, etnisille ryhmille, jotka ovat aikaisemmin taistelleet toisiaan vastaan. He voivat urheilla yhdessä ja tämä toimii oikein hyvin. Konfliktialueella tämä on hyvä lähestymistapa. Kun ajatellaan Balkanin vakautta, niin tämähän on aivan merkittävässä asemassa. Ja minun kysymykseni, no totta kai tiedän, että rahaa on vähän, mutta eikö tässä nyt voitaisi sitten saavuttaa jotakin budjetin avulla, kun ajatellaan laajentumista tai ulkopolitiikkaa. Uskon, että tästä olisi hyötyä ja teidän tulisi sekin ottaa huomioon. Seuraavaksi vuodeksi. Meillä on ohjelma, joka on sidottu tähän. Tämä on juuri se, mitä Emily Boskort juuri totesi. Seuraavaksi sitten edustaja Pajatelli. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα κυρία Βασιλείου να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Niin, olin erittäin iloinen, kun kerroitte tästä koulutuksen ja urheilun osuudesta. Ja minä odotan nyt sitten rahoituksen rakennetta ajatellen näitä kyseisiä ohjelmia. Te totesitte, että täytyy tehdä päätöksiä ja me voitaisiin, voisimme saada selkeyttä tähän asiaan. Tässä voidaan välttää se, että tässä nyt liikaa tämä sirpaloituisi. No sitten korkeakoulutuksen uudistaminen, mikäli ymmärsin oikein, koulutus on teille täysin riippumaton kysymys. Se ei liity mitenkään ammatilliseen koulutus, koulutukseen, eli se, että opiskeltaisiin oman itsensä vuoksi. Ja nämä, ah, nämä koulutukset, mitkä eivät välttämättä riity suoraan yrityksiin, miten aiotte kattaa ne? Nykyaikaistaminen humanismi ja niin poispäin. Miten nämä voidaan liittää tähän uudistamiseen, koska tämähän on erittäin tärkeä asia. Ja sitten myöskin tutkimus on tärkeää. Minä luin tekstistänne, että tutkimus, nämä humanistiset tieteet, nämä asiat hiukan tuottivat pettymyksen minulle – jos nyt ajattelen tässä omia kokemuksia, niin, niin tutkimuksessahan usein ajatellaan laboratorioita teknisissä korkeakouluissa, eri ohjelmista, joiden avulla voitaisiin myöskin kulttuuritutkimusta harjoittaa, filologia, filosofia, historia ja niin poispäin. Toivoisin, että nämä otettaisiin huomioon, kun puhutte näistä rakenteista. No niin, seuraavaksi Hannu. Kiitos, <clears throat> Kiitos puheenjohtaja kun saa 12 niin kysymysvuoron, niin voi tietenkin todeta, että melko paljon niitä asioita on tullut jo esille, mitkä omassakin mielessä on, mutta haluan lyhyesti vielä kiittää komissaaria hyvästä esityksestä ja näistä kannatettavista tavoitteista ja pidän tätä yhden ohjelman ajatusta, tämmöistä sateenvarjo-ohjelman ajatusta sillain perusteltuna ja hyvänä, koska nyt kun elämme tiukkojen taloudellisten realiteettien kanssa, niin me ehkä silloin voimme käyttää enemmän rahaa siihen olennaiseen, eli kulttuuri, kulttuurin koulutukseen ja näihin ohjelmiin, näihin ohjelmiin, jotka ovat olleet Euroopan laajuisesti menestystarinoita. Ja tässä suhteessa voi sanoa, että ne ovat tuottaneet jo lisäarvoa, niin, niin uskon, että komissiossa sitten laajemminkin ymmärretään, että näinä tiukkoina aikoina meidän on katsottava menestystarinoihin ja niihin, jotka, jotka sitten auttavat myöskin Eurooppaa nousemaan tästä taloudellisesta taloudesta ahdingosta ja koulutus ja kulttuuri on siinä avain, avainasemassa. Oikeastaan näiden kiitoksen lisäksi haluaisin vielä todeta tähän urheiluohjelmaan liittyen, että tuo, mitä jo täällä nosti esimerkiksi arvostettu edustaja Fisas esille, tämmöinen Erasmus Sport, Eraspi-hanke tai näin edespäin, semmoinen kuulostaisi kyllä oikein hyvältä ja olisi tärkeää, että nyt ihan tämmöisen yleisen uskottavuuden kannalta, että tulee urheiluohjelmalle saataisiin jonkinlainen toimiva budjetti ja, ja niin kuin hyvin rouva komissio, omassa puheenvuorossakin toitte esille, että sitä täytyy katsoa laajasti terveysvaikutusten ja muidenkin kautta tätä urheilua ja se on todella myös sellainen, joka tuo, tuo tuota lisää lisäarvoa tähän eurooppalaiseen todellisuuteen. Mutta kiitoksia hyvästä puheenvuorosta, hyvä, hyvistä kannatettavista tavoitteista ja uskon, että tällä valiokunnalla haluamme olla tukemassa teidän työtänne näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Vielen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Kosta. Grazie, eh, presidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Meidän täytyy puhua lyhyesti, mutta meidän täytyy ymmärtää kaksi asiaa, jotka edestämme ovat ensinnäkin muoto, tämä uusi tavallaan muodostelma, jota komission jäsen Vasiliu aikoo eh, ehdottaa, jotta voidaan näiden eri alojen tai näiden kormen eri olaasueen rakennetta muuttaa. On ensisijaisia tavoitteita, jotka te olette hyväksyneet tavoitteiksinne ja kyse on politiikoista, jotka sitten mahdollistavat sen, että tämä muodostelma saadaan toteutettua. Minua kiinnostaisi kyllä ymmärtää ja tietää hieman paremmin, tämä nyt on vähän sillä tavalla monimutkaista, mutta kun ajattelemme tätä innovaatiota, että olisi helpommin tunnustettava tällainen ohjelma. Siinä olisi kolme tavoitteita. Ensinnäkin ei saa unohtaa eri välineiden erityisyyttä tai erikoistumista. Emme saa unohtaa tätä. Esim. myöskin komission eh, hallinnollisten seikkojen puolesta ja tavoitteiden puolesta, jos me emme eh, ymmärrä täysin, eh, mitä kukin ohjelma edustaa ja miten paljon siihen menee rahaa, niin emme saa aikaiseksi hyviä asioita. No eihän tämä tietenkään ole eh, teidän tavoitteenne, mutta näinä aikoina omassakin maassani niin on tarkoitus eh, tai perustellaan sitä, että näitä, näiltä aloilta rahoitusta halutaan vähentää, olipa kyse koulutuksesta tai kulttuurista. Ja kolmas asia, toimenpide eh, te puhuitte siitä, ja se oli hyvin kiinnostavaa, siitä, että voitaisiin löytää muunlaisia rahoituskeinoja, tällaista suoraa rahoitusta, ja se voisi olla todella mielenkiintoista sellaisten henkilöiden kenellä, eh, semmoisten henkilöiden kannalta, jotka osallistuvat erasmukseen ja muuhun tällaiseen. Mutta olisi hyvä, että olisi myöskin muuta kuin suoraa rahoitusta, muuta kuin tällaisia apurahoja. Vain kaksi kysymystä siis. Tämmöiset klusterit, horisontaalinen ja monialainen yhteistyö ja osaaminen. Pitäisi olla paljon yhtenäisempää politiikkaa teollisuuden alan ja kulttuurin välillä ja koulutuksen välillä. Ja kun nyt puhutaan tällaista eurooppalaisten yliopistojen sateenvarjosta tai yhteistyöstä niin, että voidaan edistää niiden välistä liikkuvuutta. Ja siinäkin tavoitteet täytyy täyttää. Kiitoksia. Nyt aivan lyhyesti herra Stojanov. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on kysymys komission jäsenelle. Se on kysymys, joka koskee uutta rahoitusvälinettä kulttuurituotteille. Tämä on asia, jonka te mainitsitte. Minä uskon, että me tarvitsemme erityisen rahoitusvälineen kulttuurituotteille. Voisitteko hiukan täsmentää tätä? Kiitos. Thank you. Kiitoksia, herrat Sver. Hvala za besedo, gospa predsjednica. Kiitos, puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, ruokomission jäsen, että olette täällä tänään ennen kaikkea nyt, kun voitte esitellä meille uusia lähtökohtia sille alueelle, jota meidän valiokuntamme käsittelee. Tämä vuosi yleisesti ottaen on hyvin mielenkiintoinen vuosi ja tulee olemaan ratkaiseva ajatellen seuraavia rahoitusnäkymiä myös muilla politiikan alueilla. Niilläkin tullaan tekemään ratkaisuja siitä, miten tästä eteenpäin. Se, mitä tänä vuonna yhdessä komission kanssa tehdään, se tulee näkymään sitten siinä, miten työ jatkuu eteenpäin vuoteen 2020. Olen varma siitä, rova komission jäsen, että te ette halua leikata rahoitusta, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon myös siihen, mitä meidän erityisvaliokuntamme Sure-valiokunta on sanonut. Nimittäin etsitään omia varoja Euroopan toimielinten toimintaa varten. Ja toivotaan että saataisiin suurempi budjetti. Tämä on se toive, joka on noussut esille parlamentissa. Komissio tulee sitten esittelemään oman kantansa asiaan kuukauden lopulla. Varoja tarvittaisiin myös enemmän koulutusohjelmiin. Minä olen suurimman tehokkuuden puolesta, että vähemmällä rahalla tehdään enemmän, mutta täällä on useampaan otteeseen esitetty niin toive siitä, että kaikki saisivat vuoteen 2020 mennessä mahdollisuuden käydä ulkomailla opiskelemassa. Tämä olisi osa liikkuvuutta. Tämä ei näyttäisi kuitenkaan sellaiselta, mikä voidaan toteuttaa, koska silloin tarvittaisiin varoja 500 prosenttia enemmän, eikä 5 prosenttia enemmän. Liikkumattomuus ei ole ongelma, vaan koulutuslaitoksen uudistus. Se on vastaus kriisiin, ja myös vastaus kysymykseen, olemmeko me vielä kilpailukykyisiä vuonna 2020 suhteessa Yhdysvaltoihin ja muihin. Mikrofoni. Minäkin haluaisin tässä asiaa ottaa huomioon. Me, meidän täytyy säästää hallinnollisia kustannuksia, eli se mitä me, mitä me käytämme hallintoon, niin sitä emme voi käyttää käytännössä, emme liikkuvuuteen tai muihin kysymyksiin. Joten nyt sitten kysynkin, että miten tämä on tarkoitus toteuttaa, koska ette varmasti tässä halua päästä eroon yksittäistä virastosta, vai enkö kuullut tätä? Koska virastot ovat niitä, jotka käyttävät tätä hallinnollista rahaa paljon. Täällä kolmannessa kerroksessa muutama kuukausi sitten meillä oli hieno tilaisuus, jossa nämä virastot esittäytyvät – mitä se yksistään maksoi? Mehän nämä kyseiset virastot tilaamme ja maksamme, te tilaatte ne. Niin mitä ihmettä nyt tuolla rahalla olisi voinut tehdä esimerkiksi tietyissä kouluissa? Missä te haluatte säästää hallinnollisissa kustannuksissa? Tämä on siis kysymys. Sitten toinen. Te vetositte, tai puhutte surevaliokunnasta siellä sanotaan, että sellaiset ohjelmat, joita nyt on, niin niistä täytyy pitää kiinni. No kolmanneksi minä uskon myös, että tulee olemaan hyvin vaikeaa, että tämä ei-muodollinen koulutus saataisiin mukaan tähän yhteiseen projektiin. Meillä tulee olemaan hyvin paljon ongelmia, jos me hyväksymme tämän. Emme saa sitä myytyä suurelle yleisölle. No minä nyt olen valmis tekemään kaiken näköistä, jotta saamme lisää rahaa mutta jos lopussa emme enää näe, mikä menee mihinkin suuntaan, jos kaikki vain menee yhteen suureen pottiin, niin sitten luottamukseni kyllä katoaa. Eikä näin voi olla. Haluan tietää, kuinka paljon rahaa menee mihinkin, mitä on tarkoitus käyttää mihinkin tarkoitukseen. Enkä ikinä ole ymmärtänyt sitä, että tämä elinikäisen oppimisen ohjelma on sellainen, joka on nyt vasta käynnistynyt, olin esittelijä, ja nyt sitten yhtäkkiä Tämähän on tällainen katto-ohjelma, sateenvarjo-ohjelma, se, että onko se nyt Education, Training and Youth vai Lifelong Learning, eipä sillä ole merkitystä. Kysymys siitä, että kun nyt ajatellaan tätä katto-ohjelmaa, niin voidaanko sen sisällä sitten linkittää paremmin? Onko siellä horisontaalista yhteistyötä? No sehän onnistuu vanhankin ohjelman kautta, jos halutaan. Joten olen valmis ja mielelläni uskon kyllä teitä tai työntekijöitänne, että tämä tulee onnistumaan tämän uuden avulla, mutta en ole vakuuttunut. Haluan kuitenkin vielä hiukan äh, tässä äh, että tämä investointipankki, että se on tarkoitus ottaa mukaan, se on hieno asia me emme voi sitä omasta budjetistamme hoitaa, meillä on hyvin vähän, me halusimme lisätä sitä viimeksi ja se onnistui vain hyvin vähäisessä määrin. Olen varma, että tämä EIB kautta kuljettava tie on hyvä ja toivotan siihen onnea ja menestystä. Mutta muuten myöskin Erasmus Mundus, sekin voisi olla tämän lifelong learningin alla. Koska tämä tarkoittaa siis elinikäistä oppimista. Minäkin olen edelleen mukana tässä. No niin, voin kyllä tukea kaikkea, mitä täällä on sanottu, ja toivon, että nyt tässä ehkä hiukan vielä selventäisitte näitä kysymyksiä. Olkaa hyvä komission jäsen. Let me once again, because I think there was a... Tässä oli varmaankin väärinkäsitys tai joskus olemme jymähtäneet johonkin tiettyyn ajatukseen, emmekä kuuntele mitä muilla on sanottavana. Minä en missään vaiheessa sanonut, että aion yhdistää yhteen ohjelmaan kulttuurin ja median. En sanonut, mutta jotkut täällä väittivät niin. En minä sanonut niin. Haluaisin sanoa, että itse asiassa meillä on yksi kehysohjelma tai puiteohjelma, ei se tarkoita sitä, että kulttuuri ja media tuodaan yhden talousarvion ja hallinnon alaisuuteen. Ne ovat edelleenkin kaksi erillistä ohjelmaa. Ja jos saan lisää rahaa, niin sitten loisin vielä uuden osa-alueen kulttuurille ja luoville aloille. Ja olisi tällainen takuurahasto, joka käsittelisi luovaa teollisuutta ja kulttuuria varten annettaviin lainoihin. Kuten jo sanoin, niin on hyvin hankala saada luottoa, lainaa noilla aloilla. Mutta edelleenkin on siis kulttuuriohjelma ja mediaohjelma. Minusta vaikuttaa siltä, no en koskaan voi olla varma, mutta vaikuttaa siltä, että elekieli puhuu puolestaan. Eli kun, kun nyt istuin keskus, talousarviokeskusteluissa vastapäätä kollegoita, niin, niin puhuin urheilusta, niin siihen suhtauduttiin hyvin viileästi. No miksi haluat tämän erillisen urheiluasian tähän? Kyllähän se voi olla kulttuurissa mukana, mutta vähitellen sitten näin, kuinka asenne muuttui. En voi tietysti varmasti sanoa, että sain heidät täysin vakuutettua, mutta olen nyt paljon optimistisempi kuin vaikka kuukausi sitten. Ja teillä on myös oma roolinne tässä. Sama koskee koulutusta. Kuten sanoin, Tavoitteeni koulutuksen ja nuorison alalla ei ole tavo- siis tavoitteena ei ole se, että samat toimet toteutettaisiin samalla rahalla, samoilla kustannuksilla. Tarkoitus on tietysti hallinnollisia kustannuksia vähentää, mutta tällä tavalla voimme osoittaa, että me ponnistelemme omalla tahollamme, jotta saadaan lisää rahoitusta nuoriso- ja koulutusohjelmiin. Olen optimistinen myös tämän suhteen. Saamme nähdä muutaman viikon päästä, miten tässä käy. kommentti esitettiin myös, että että pitää olla joku väli toisen asteen koulutuksen ja yliopistojen välillä. Se oli varmaankin Rova McClarkin. Ja sitten ammattikoulutus on yksi kohta ja liikkuvuusohjelmilla äm, harjoittelijoita ja oppisopimusopiskelijoita varten voimme tehdä muutakin. Meidän täytyy katsoa miten voimme parhaiten täyttää tuon kuilun tai vajeen yliopistojen ja työmaailman välillä. Tämä on se todellinen ongelma. Liian monet opiskelijat valmistuvat eivätkä sitten saa työtä. Tavoitteena ei ole vaihtaa heidän opiskelualaansa sen mukaan, mitä me haluamme, että he opiskelevat. Tavoitteena on antaa heille enemmän tietoa. Kun he menevät opiskelemaan, niin heidän täytyy saada oikeaa tietoa, että he voivat tehdä valistuneita valintoja sen suhteen, mitä he haluavat opiskella. Ja opintojen jälkeen meidän täytyy tarjota heille ammattikokemusta, monialaista sellaista, joka on hyvin tärkeää. Sitten Rova Palidellin kysymykseen έναν είναι πολύ βασικό. Δεν μπορούμε... On perustavanlaatuista se, että humanistisia tieteitä ei voi jättää huomiotta. Ja että jos joku opiskelee humanistisia tieteitä, että hän ei saisi työtä, näin sanotaan. Mutta kuitenkin tämän alan tulisi olla perusta ja lasten koulutusta, ja se, mitä korkeakoulussa opiskellaan, sitä täytyisi voida täydentää muilla taidoilla, jotka ovat välttämättömiä. Ja tämän me voimme saavuttaa oppisopimuksella, koulutuksella ulkomailla, liikkuvuudella, kielitaidon hankkimisella ja kaikilla muulla, mikä täällä on mainittu. Täytyy vain lisätä, että meidän ohjelmamme tutkijoille, kuten Marie Curie, joka on hyvin menestyksekäs ohjelma, ja siinä ei keskitytä pelkästään luonnontieteisiin. Se on väärä vaikutelma, jos sellainen on syntynyt. Ja ehkä te lähdette liikkeelle tästä väärästä oletuksesta, tai ehkä tällainen väärä käsitys valitsee yleisesti, ja siksi emme saa kuin paljon hakijoita, humanististen tieteiden opiskelijoita. Mutta Marie Curie on avoin kaikille tieteenaloille. Se pitäisi vain tehdä julkisemmaksi, saattaa paremmin tietoon. Kaikkien piirissä, jotka ovat kiinnostuneita tutkimuksesta, on tärkeää tietoa siitä, mikä pätee ja mikä ei. Sitten korkeakoulujen uudistaminen, nykyaikaistaminen. Se on hyvin vaikea tehtävä. Ja se on mahdollista vain harjoittamalla hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden, Euroopan unionin ja Brysselin välillä, koska, koska me teemme ratkaisuja, jotka koskevat perustavanlaatuisia politiikkoja, joita sitten täytyy soveltaa ja joissa ehkä pitää tehdä muutoksia niin, että voidaan sopeuttaa asioita yksittäisissä tapauksissa, mutta ei kuitenkaan ole hyvä se, jos jokainen maa kulkee omaa tietään korkeakoulutuksen alueella menetyröidä lukkoon perusta koulutukselle ajatellen tulevaisuutta. Ja silloin meillä on sitten uusi aloite, joka koskee korkeakoulujen nykyaikaistamista. Se on tulossa lokakuussa. Ja minä toivon, että se tulee olemaan hyvä keskustelun aihekin, koska se on erityisen tärkeää kaikille jäsenvaltioille. Meidän pitää myös nähdä, mikä toimii hyvin eri maissa – mitä menestystä on saavutettu ja mikä ei toimi hyvin. Ja se on mahdollista vain silloin, kun me vertailemme järjestelmiä keskenään. No. Sitten kysymys arvonlisäverosta ja urheilusta. Tämähän kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Me emme voi Brysselistä sanella jäsenvaltioille, mitä ne tekevät arvonlisäveropolitiikalleen. Ja tiedän varmasti sen, että sitä on puhuttu eh, paljon siitä, että on oikeita kirjoja ja digitaalisia kirjoja. Ja esimerkiksi se, että Ranskassa jois tulevista kirjoista fyysisille kirjoille voidaan antaa arvonlisäverohelpotuksia tai digitaalisille kirjoille. Ja vain Ranska kannatti tätä tai puhui tästä. Kuitenkin tarvitaan yksimielinen päätös arvonlisäverokysymyksissä, ja se on kyllä hyvin vaikea tehtävä. Monet poikkeukset, joita voidaan joillekin jäsenvaltioille, joissakin jäsenvaltioissa antaa urheilujärjestöille, niin se olisi ihan hyvä asia ja me voimme siinä auttaa, mutta pelkäänpä, ettei tämä toteudu kovinkaan helposti. Ja vielä yksi asia, synergiaedut. Kun puhun niistä, niin tarkoitan myös synergiaetuja, yhteisvaikutuksia, elinikäisen oppimisen ohjelman, sosiaalirahaston sekä alueen kehitysrahaston välillä – Esimerkiksi rakennerahastoista käytetään paljon varoja ja koulutus ja kulttuuri ovat aloja, joissa kysyntä on riittävää. Mutta koskaan ei ole aiemmin koordinoitu alue, ja oman pääosastoni välillä – ja minä haluaisin, että olisi komitea, joka päättäisi siitä, miten voidaan noita kolmea politiikkaa koordinoida. Meillä on samoja tavoitteita. Jos me haluamme saavuttaa Eurooppa 2020 tavoitteet, niin meidän pitäisi yhdistää voimamme näiden tavoitteiden eteen. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Luulakseni tässä? Ah, hallinto. Mielestäni mainitsin sen jo. Jos siis jäsenvaltiot ovat pyytäneet, että vähennämme hallintokustannuksia, kaikki nämä taustavirastojen kustannukset pitäisi saada alemmas, pitäisi olla yksinkertaisempaa, näkyvämpää. En minä voi jättää tätä huomioimatta. En voi jättää huomioimatta näitä vaatimuksia. Ja koska minun täytyy myös nojautua heihin, jotta saisin lisää rahoja, niin minun täytyy varmistaa, että tämän toteutan. Esimerkiksi joissakin jäsenvaltioissa, kuten omassanne Saksassa tai Italiassa, on kolme eri virastoa, jotka me maksamme, joiden toiminnan me maksamme ja yksi ei tiedä, mitä toinen tekee. Minä olin Firenzessä ja minun kuuntelin viraston puheenvuoroa ja mielestäni se oli hyvä asia, mutta sitten minulle sanottiin, että on toinenkin virasto ja senkin pitäisi antaa selittää ja puhua. Tämä ei todellakaan edesauta näkyvyyttä. Jos jäsenvaltiot haluavat, että on kolme, neljä tai enemmän virastoja, niin sitten pitää maksaa enemmän. Meidän pitäisi pyrkiä säästämään tässä ja pitäisi saada paremmin ne toimimaan. Hallintoa pitäisi tehostaa ja tehdä siitä näkyvämpää. Se olisi varmasti näkyvämpää, jos me hyödyntäisimme nämä synergiaedut. Selvä. ah. Niin, tämä ei muodollinen koulutus vielä. Formal and non-formal. Niin, ei-muodollinen ja muodollinen, nämä ovat meille etusijalla. Me emme nyt aio tehdä sitä, että estäisimme nuoria tässä tämän liikkuvuuden osalta. Ja me tulemme pian myöskin hyväksymään suosituksen, jonka avulla pyrimme validoimaan tämän ei-muodollisen muodollisen oppimisen. Myöskin tämä europassi, sen tarkoituksena ei ole ainoastaan ottaa huomioon nämä akateemiset pätevyydet, vaan myöskin tämä muodollinen epämuodollinen oppiminen tässä. No niin, nyt täytyy tässä myöskin antaa Borgsille puheenvuoro, mutta Robo Bosko ensin hyvin lyhyesti. En saanut vastausta kysymykseen, joka koski laitonta vedonlyöntiä. Lyöntiä. Haluaisin kuulla näistä suunnitelmista Tämä vielä kommentti, Rova Pak. Te puhuitte sitä Wall Street footballista. Minä puhuin näistä Open Fund Football Schoolsista, joka on erittäin aktiivinen Bosniassa ja Herzegovinassa. Se on eri järjestö. All all the the Kaikki toimenpiteet, jotka mainitsitte, esimerkiksi nämä urheiluagentit, laiton vedonlyönti, nämä ovat todella vakavia ja hyvin moninaisia ongelmia. Minä en voi väittää, että nyt kun järjestän konferenssin, niin sen avulla saadaan ongelman ratkaistuksi. Ei. Mutta meidän täytyy saada tietää lisää ongelmasta, pitää saada tietää yksityiskohdista ja tässä tietysti meidän täytyy tehdä yhteistyötä Euroopan neuvoston, kansainvälisen ja olympiakomitean kanssa, UEFan kanssa. Meidän täytyy yhdistää voimavaramme koska kaikilla näillä on jotakin tietoa. Meidän täytyy yhdistää nämä tietomme ja katsoa, miten parhaalla mahdollisella tavalla kykenemme käsittelemään tätä ongelmaa. Ei tämä ole asia, jonka voimme saada ratkaistuksi yhdessä vuodessa tai yhden konferenssin turvin, vaan se kestää. Laiton vedonlyönti, tämä on asia, josta komission jäsen Barnier on käynnistänyt aloitteen liittyen nettivedonlyöntiin Rova Malmström, hänelläkin on myöskin aloite liittyen korruption yleensä ottaen. Mutta hänen aloitteisensa on onnistuttu lisäämään myöskin urheilu, korruptio urheilussa. Joten se, että kun ajatellaan nyt urheilun ongelmia, että ne myöskin saataisiin muihin aloitteisiin mukaan, joissa, joista löytyy oikeusperusta, niin näin voimme toimia paremmin. Ongelma tai aloitteet, jotka mainitsitte urheilun ja terveydenhuollon osalta ovat erittäin tärkeitä. Ja minä aloitin, siis palveluni aloittivat nyt yhteistyön komission Dallin kanssa, jotta katsomme, miten voimme parhailla mahdollisella tavalla edistää urheilun osuutta koulussa ja terveydenhuollossa. Meidän täytyy luoda tällaisia kumppanuuksia jopa komissio sisällä, komissiossa itsessään. Me voimme käyttää yhden komission välineitä täydentääksemme toisen välineistöä ja tämä pätee tietysti myöskin budjettiin me yhdistämme sen, mitä hänellä on, sen kanssa, mitä minulla on, jotta saamme aikaiseksi paremman lopputuloksen. No niin, lyhyesti vielä Ruva Trybel ja sitten vielä Boris, hyvin lyhyesti. Vielä yksi poliittinen lause, tämä uudelleen organisointi liikaa virastoja jäsenvaltioiden tasolla. Jos tämä voisi olla panos, joka johtaisi siihen, että lisättäisiin avoimuutta ja vähennettäisiin hallinnollista taakkaa ja saataisiin selkeämpiä rakenteita. Se olisi minusta hyvä asia, mutta poliittisista syistä on hyvin tärkeää tiedottaa siitä, että kysymys on asiasta, joka on jäsenvaltioiden ja neuvoston vastuulla. Se ei ole meidän ongelmamme. Ja minusta tämä on hyvin tärkeä asia, koska neuvosto vaatii meiltä leikkauksia, mutta itse kuitenkin on vastuussa asioista. Ja tämä on tärkeä. tärkeää. On selkeää, että tämä tehdään selväksi. Niin, Boris. Pani przewodniczącej za niin, niin. Minä haluaisin sanoa, että se, mitä Rova komission jäsen juuri totesi prioriteetteista ja strategian suuntaamisesta, sen täytyy johtaa taisteluun myönteisessä hengessä, nimittäin komission jäsenten piirissä. Se, että sanan varoja koulutukselle ja urheilulle pidän teille peukuja pystyssä ajatellen sitä, mitä te totesitte, koska jos on myöskin ohjelmia, jotka ovat mm, toimineet hyvin, niin, mutta suurin haaste tulee olemaan juuri siinä, mitä tulee Euroopan sosiaalirahastoon ja Euroopan aluekehitysrahastoon, koska siellä ei ole mitään satoja miljoonia, niitä on muissa ohjelmissa, siellä on kysymys miljardeista, joita on osoitettu eri toimenpiteille. Ja nyt riippuu teistä tai teidän voimastanne voitteko saada enemmän varoja koulutukselle ja urheilulle. Pidän todellakin teille peukaloita, koska teidän läpivietokyvystänne riippuu se, voidaanko saada varoja niille tavoitteille, joita te olette esittäneet koulutuspolitiikalle ja urheilulle, voidaanko ne panna myöskin sitten menestyksekäiset toimeen. Toivotan teille siis onnea tässä. Mutta sitten pieni vaatimaton ehdotus. Te puhuitte lahjonnasta, korruptiosta urheilun piirissä Nämä ongelmat, niillä on eri vivahteita eri tasoilla. Ja olen ymmärtänyt, että oikeusasioiden valiokunnassa käydään keskustelua tästä, jossa puhutaan sanktioista, jotka liittyvät urheilun alalla tapahtuvaan korruptioon, niin se olisi täysin välttämätöntäkin, jotta oikeudenmukais, oikeudenmukais valitsisi yhtenäinen oikeuskäyntö kaikkialla Euroopan unionissa näissä asioissa. No niin, komission jäsen vielä viimeksi, viimeiseksi. Eh. Niin, tämä kommenttina. Niin, tämä on juuri se, miksi teemme yhteistyötä komission jäsen Malmströmin kanssa, koska no, minä olen totta kai kiinnostunut tästä aiheesta, mutta hänellä on lainsäädännöllinen mahdollisuus tehdä jotakin käsin kosketeltavaa, joten on todellakin tärkeää, niin kuin sanoin aikaisemmin, että teemme yhteistyötä teidän, mutta myöskin muiden valiokuntien kanssa, jotta saavutamme sitten tavoitteemme. No, lopuksi haluaisin vielä kiittää, että olette olleet näin kiinnostuneita tästä. Kun nyt katson Suren mietintöä, niin minulla on sellainen vaikutelma, että parlamentti ja komissio – ovat saman tavoitteen takana, koska Suren mietinnössä painotettiin erittäin mielenkiintoisella tavalla koulutusta ja urheilu mainittiin. Odotin kyllä, että sitä olisi tässä joka painotettu enemmän, mutta on niin paljon asioita, jotka tulisi ottaa huomioon, mutta suhtaudun kuitenkin optimistisesti, että tulemme saavuttamaan hyvän lopputuloksen. Meidän täytyy taistella sen puolesta. Tiedän, että useimmat jäsenvaltiot ovat leikanneet budjettejaan. Esimerkiksi viime viikon loppuna olin Alankomaissa ja siellä todellakin puhuttiin leikkauksista kulttuurin alalla. Tämä oli hyvin valitettavaa, mutta näin tapahtuu hyvin monissa maissa. Ja tästä syystä minä odotan, että neuvottelut tulevat olemaan hyvin vaikeat neuvoston kanssa juuri näistä nimenomaisista syistä. Tästä syystä meidän tulisikin tehdä yhteistyötä toistemme kanssa, pitäisi tavo- saavuttaa tavoitteet ja tulokset, koska tiedän, että me komissiossa ja te parlamentissa seisotte samojen tavoitteiden takana. Ja haluamme saavuttaa nämä tavoitteet yhdessä. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen. Vielä viimeinen sana koordinointi työn, elämän, kulttuuribudjetin ja alueiden välillä. Nämä eivät tuo tulokseen. Meidän täytyy pienetä omaa budjettiamme tai jotakin katoaa, koska me koordinoimme. Totta kai on helppo sanoa, että koordinointi, koordinoimme ja näin ollen meillä sitä vähemmän rahaa. Mutta siis haluan nyt kiittää Katsotaan, mitä tapahtuu 29. 9. Eh, päivän jälkeen. Odotamme, mitä sitten teiltä tulee. Kiitoksia oikein paljon. Okay. Colleagues, you can, you can stay, huh? Te voitte kyllä jäädä tänne. Number four, budget 2012. Sitten talousarvio 2012. Valmistelija on Morten Lökkegård. Tämä on hyvin tärkeää. Tiedätte, että neuvoston kanta tulee tänä vuonna hyvin myöhään. Ja on tarkoitus, että se tulee 25.29. heinäkuuta. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että suurin osa meistä on silloin lomailemassa. Joten tästä syystä koordinaattorit ovat päättäneet, että kultvaliokunta, kuunnelkaa Tämä on tärkeää. Iivo. Ei tässä nyt enää missään koulussa olla, no mutta joka tapauksessa me olemme päättäneet, että tämä on tärkeää, että valiokunta äänestää budjettitarkistuksista jo 14. heinäkuuta ennen kuin saamme neuvoston kannan, joten me äänestämme valiokunnan komission paperista, jota äh, Lokegaard on muuttanut, tarkistukset komission ehdotukseen, niin ne tehdään englanniksi ja niistä äänestetään myöskin englanniksi. Teknisistä syistä näitä äh, käännöksiä ei saada riittävän ajoissa. Ja budjettimme esittelijä tulee tekemään kaikki tarkistukset, jotka valiokuntamme on hyväksynyt 14. heinäkuuta ennen kesätaukoa. Sitten pyydämme mandaattia jos komissio ehdottaa leikkauksia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos olette tyytyväisiä komission budjettiluonnokseen ja haluatte pitää kiinni siitä siinä tapauksessa, että neuvosto päättää tehdä siihen leikkauksia. Ei ole tarpeen tehdä tarkistuksia, koska edustaja Lökkegaard tekee tämän meidän puolestamme, jos tarpeen syyskuussa, koska olemme lomalla sillä välin. Jos haluatte muuttaa komission budjettiluonnosta, teidän täytyy tehdä tarkistukset englannin kielellä kesäkuun 27. päivän mennessä. Pitäkää tämä mielessänne. Ja nyt sitten herra Lökkegaard, te saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos sen korostamisesta, että tämä on tärkeä tehtävä, mikä tekee siitä vielä hauskempaa. Niin nyt kun olette kuulleet puheenjohtajan kommentin, voitte tätä kaikki lomalle, koska minä teen työtä joka tapauksessa. Mutta kiinnittäkää nyt kuitenkin huomiota seuraavien minuuttien ajan ainakin. Kuten täällä on jo kahteen otteeseen mainittu aiemmissa kokouksissa, olemme onnistuneet saamaan jälkemme lopulliseen sopimukseen 18 miljoonaa euroa, eli lisäyksen äh, etikäiseen oppimiseen ja kolme miljoonaa lisää urheiluja, kuten mainitsin, tämä on hyvä asia, mutta olen varma, että voisimme kuitenkin saada aikaan paremmankin tuloksen, etenkin jos kohdistamme prioriteettimme vielä paremmin kuin viime vuonna. Tämä on minun peruslausumani. Me voimme olla kunnianhimoisempia, ja kun me kuuntelimme juuri komission jäsentä, näemme, että tausta on meidän mukanamme, se tukee meitä, joten meillä on hyviä mahdollisuuksia tässä. Mutta se merkitsee sitä, että täytyy olla selkeä painopiste. Meidän täytyy tietysti kunnioittaa myöskin resurssien rajallisuutta tänä vuonna. Varat, joita on ollut markkinoissa tänä vuonna, ovat olleet 115 miljoonaa otsakkeessa 1a ja 15 miljoonaa otsakkeessa 3b. Tämä ei suinkaan merkitse sitä, että rahat tullaan saamaan, mutta nämä ovat ne luvut, joita tällä hetkellä käytetään. Ehdotukseni olisi, että keskittyisimme prioriteeteissamme erityisesti kahteen asiaan. Toisaalta erinikäinen oppiminen ja toisaalta urheilu. Ja tähän asti kokemuksen pohjalta, mitä keskusteluissa on saatu, voin todeta, että näistä on tavallaan laaja yksimielisyys, joten oikeastaan odotan, että tämä yksimielisyys edelleenkin on olemassa. Jos tarkastelemme nyt tehtyjä tarkistuksia, näette, että on tehty tarkistuksia sekä edenikäisen oppimiseen ja tähän valmistelevaan toimintaan urheilun alueella. Olen tehnyt nämä tarkistukset jotka eivät ole lopullisia, niin on tarkoituksena, niin tarkoituksena osoittaa minun ajatukseni tai se, mitä minä haluan esittää valiokunnalle. Me tulemme totta neuvottelemaan näistä luvuista. Olen jo keskustellut joidenkin kanssa tästä, näistä luvuista. Haluan toistaa, että nämä ovat vain ensimmäisiä ajatuksia niin siitä, mitä tasolla pitäisi liikkua. Jos me katsomme jaettua paperia, on ehdottanut 45 miljoonan lisäystä maksusitoumuksiin – kun on kysymys erinikäisestä oppimisesta. Jotkut teistä kenties kysymät, entä maksumäärärahat, siinä ei ole mitään lukua, mutta minä olen vasta kysynyt komissiolta asiasta. He ovat ilmoittaneet, että he voisivat käyttää noin 30 miljoonaa ensimmäisenä vuotena, jos halutaan mitään kuvaa siitä, mikä olisi siis taso, niin se olisi noin 30 miljoonaa, jos meillä on eh, maksusitoumus, joka on 45 miljoonaa. Tämä on siis pelkkä ehdotus, näistä vielä neuvotellaan, mutta meidän pitää lähettää selkeä viesti elinikäisen oppimisen puolesta ja että me haluamme painopisteen siihen. Meillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa paljon nimenomaan tällä alueella. Totta kai me voimme puhua lopullisesta luvusta, mutta ymmärrätte, että meidän pitää olla kunnianhimoisia. Toinen asia valmistelevat toimet urheiluohjelman osalta. Tämäkin on pelkästään ehdotus 6 miljoonaa, jonka olen tähän laittanut. Jotkut teistä haluaisivat varmastikin suuremman luvun. Voimme keskustella siitä. Mutta tärkeää on tietysti, että on se, mistä voidaan sopia, jos voimme sopia siitä, että olisi yksi tarkistus tästä asiasta. Olen puhunut asiasta jo joidenkin teistä kanssa ja voin sanoa, että myös täällä vallitsee hyvää yksimielisyyttä siitä, mitä voidaan odottaa. En ole vielä tehnyt tämän kumpaan valmistelua, koska neuvottelut ole alkaneet vielä, mutta olen pyrkinyt kokoamaan teidän pilottihankkeitanne ja muita toimijanne tähän yhteen valmistelevaan toimeen, ja minä todella toivon, että voimme päästä tästä yksimielisyyteen. Sitten olen lisännyt tänne kaksi asiaa, kaksi pilottihanke, joka liittyy tietokumppanuuteen, se on oma ajatukseni. Tässä on lisäystä aiempiin pilottihankkeisiin verrattuna. Tällä on hyvin laajaa tukea eh, komissiossa, koska se osaltaan voimakkaasti edistää 2020 strategiaa. Tällaiset tietokumppanuudet, jotka mainitsin on mainittu tämän strategian yhteydessä tarkoituksena parantaa yhteyttä yritysten innovaatioiden eh, ja koulutuksen kanssa. Ja tällä pyritään nykyaikaistamaan myöskin eurooppalaisia koulutusjärjestelmiä, mistä varmasti voimme kaikki olla yhtä mieltä. Ja tässä tarvittaisiin pieniä summia ensi vuodenkin budjettiin ja siksi olen muut tehnyt tähän, tekemässä tähän tarkistusta. Ja lopuksi neljäs tarkistus koskee tieto medialle. Mainitsin viime kokouksessa, että kysymys on koulutusseminaareista toimittajille, jotka kuuluvat tämän budjettikohdan piiriin. Nämä seminaarit, muutamalla sanalla niistä, ovat osoittautuneet antavan toimittajille tärkeää tietoa Euroopan unionin instituutioiden toiminnasta. Ne ovat osoittautuneet suosituiksi, niillä on enemmän kysyttää kuin on tarjontaa. Ja kun me aina valitamme siitä, mikä on tiedon taso toimittajien piirissä. Tämä on yksi erityinen alue, jossa meidän täytyy lisätä ponnisteluja, jotta voimme niin sanokseni auttaa toimittajia ymmärtämään tätä monimutkaista järjestelmää. Joten tätä työtä minusta pitää jatkaa ja tätä pitää saada lisättyä, siksi olen tehnyt tämän tarkistuksen. Ja sitten aivan lopuksi, ei suka vähäisimpänä, haluaisin ottaa esille huolenaiheen. Kysymys on tiedottamisen budjetista. On reilua todeta, että olemme saavuttaneet paljon koulutuksen alueella. Ajatellen yhteistyötä DG Irkin kanssa ja uskoakseni voimme olla ylpeitä siitä, mitä saimme aikaan jo viime vuonna ja toivottavasti todennäköisesti saamme aikaan myöskin tänä vuonna. Jos katsotte DG Komin osalta tilannetta, emme voi sanoa, että tilanne olisi sama. Itse asiassa emme ole saavuttaneet yhtään mitään viimeisen kahden vuoden aikana. Ja tämä tietysti on huolestuttavaa. Olenkin miettinyt kovasti, miksi. Jos katsotte, mitä esityslistalle tähän saakka on ollut, tässä valiokunta, tämä parlamentti on kahteen otteeseen hyväksynyt sekä viime vuonna että tänä vuonna hankkeita, jotka liittyvät toimittajakoulutuksen. Nämä on nyt kuitenkin poistettu ja meillä oli pitkä prosessi viime vuonna. Kuitenkaan mitään ei tapahtunut. Olen jo valittanut tästä budjettivaliokunnalle parlamentissa, mutta tämä ei silti näytä toimivan. Nyt on kolmas vuosi peräjälkeen, jolloin minun mielestäni nyt on palattava asiaan, katsottava mikä on vielä tässä hankkeessa ja etsiä ratkaisua. Johtavat voimat eh, DG-komissa ovat jo luvanneet toimia, mutta ei näytä siltä, että tämä näyttäisi lähtevän liikkeelle. Sitten vielä yksi asia. Me olemme auttaneet DG-komia saavuttamaan budjettilisäyksiä viime vuonna esimerkiksi European Public Space, he saavat 1,1 miljoonaa lisää, ja 1,5 miljoonaa lisää tiedotuskeskuksille. Ja nyt jotain tällaista kaupankäyntiä, jos puhutaan niillä ehdoilla asioista, niin me emme saaneet pitää vastinetta. Ja se ei ole kovinkaan tyydyttävää. Jotkut teistä muistanevat, että eräät saksalaiset kollegat budjettivaliokunnassa viime vuonna katsoivat viime vuoden budjettia joskus joulun aikaan – Ja tämä liittyy siihen, että pyrittiin saamaan aika strategia tiedottamisen alueelle. Meillä oli kokous tammikuussa komission jäsenen kanssa, mutta meillä ei ollut mitään strategiaa. Voidaan tietysti kysyä, miksi me sitten ö, siirsimme varat varauksesta ja teimme siis sen, mutta mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Ja sama kokous tammikuussa, siellä saimme yhden uutisen komission jäseneltä, nimittäin, että hän sulki alueellisen TV-verkon joka oli osa tämän vuoden budjettia 8,7 miljoonalla eurolla. Se suljettiin kysymättä meiltä yhtään mitään ja haluaisin vain tietää, mihin nuo varat on käytetty. Minulla on joitakin käsityksiä siitä, asiasta voidaan varmaan vielä keskustella. Minä en usko, että tämä palvelee niitä tarkoituksia, joita parlamentti hahmotteli alun perin. Yhteenvedonomaisesti Meillä on muitakin esimerkkejä, mutta se oli ehkä hiukan liian tylsää. Niin vielä siis yhteenvedonomaisesti, miksi, miksi näin? Tämä valiokunta tarvitsee minusta, ansaitsee parempaa tällä alueella. Meillä täytyy olla strategia, joka sisällyttää mukaan parlamentin tällä alueella. Me tarvitsemme komission jäsenen, joka ei pyri olemaan, pyri välttämään yhteistyötä. Meillä oli viime viikolla kokous toimijoiden välisen yhteistyöryhmän puitteissa, ITIn puitteissa, jossa parlamentin taholta pyrimme saada samaan aikaan jotakin prioriteetteja vuodelle 2012, mutta emme saaneet niitä. En tiedä, odottiko kukaan meidän saavan mitään prioriteetteja lävitse, mutta me ainakin pyysimme niitä. Joten minusta tämän valiokunnan tulisi nyt tarttua asiaan ja ehdottaisin, että meillä olisi koordinaattorien kokous, jossa pyrittäisiin ratkaisemaan tämä ongelma ja mietittäisiin, mitä tehdä. Ajattelen tämän ja ensi vuoden budjettia. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, Ivo Belet. Dank, Doris. Thanks very much. Kiitoksia oikein paljon, Doris. Minä puhun hyvin lyhyesti. Ja ryhmämme haluaa tukea esittelijää, varsinkin hänen ponnisteluissaan siihen, että meidän täytyy keskittyä tiettyihin asioihin tässä valiokunnassa, urheilu, elinikäinen oppiminen, joten tuemme teitä sataprosenttisesti tässä tehtävässä, varsinkin kun tarkoituksena on kasvattaa budjettia elinikäisen oppimisen osalta. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia tässä nimenomaisessa kysymyksessä. Sitten toinen asia, mistä puheenjohtaja puhui, totta kai me luotamme täysin ponnisteluihin ja siihen, että mahdolliset budjettileikkaukset tässä poistetaan ja että komission alkuperäinen ehdotus voidaan ottaa uudestaan esille. No ehkäpä pieni huomautus liittyen tähän kolmanteen tarkistukseen, eli näihin tietokumppanuuksiin Totta kai me tuemme tätä, mutta tämä on melko symbolinen summa, puhumme miljoonasta. Totta kai rahaa ei ole, mutta minä muistelen kyllä sitä, mitä komissio tuossa vastasi muutama minuutti sitten ja viittasi mahdollisiin synergioihin aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston välillä. Ehkä tämä voisi olla yksi niistä osa-alueista, jossa voisimme käyttää näitä synergiavaikutuksia ajatellen näitä kahta politiikkaa, jotta voitaisiin löytää enemmän rahaa. Nämä ovat ne tärkeimmät huomiot, mutta muuten tuemme kyllä ponnistelujanne erittäin vahvasti. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Vakam Evert. Kiitos minustakin. Voisin sanoa, että voin ongelmitta tukea herra Lökekoodin ehdotuksia. Kuitenkin urheilun osalta ehdottaisin tukeutuen siihen, mitä viime vuonna vaadittiin. Muistan oikein, että viime vuonna me vaadimme 10 miljoonaa. Me tiedämme, että budjettineuvotteluissa toimet ovat samanlaisia kuin työehtosopimusneuvotteluissa. Vaaditaan paljon ja saadaan lopuksi hiukan. Viimeksikin näin kävi. Saimme 3 miljoonaa lopuksi. Jos me nyt kun viimeksi vaadimme 10 miljoonaa ja pyydämme nyt vain kuutta, niin saamme lopuksi ehkä vain puolitoista miljoonaa. Joten siinä mielessä pitäisi ehkä pohtia vielä sitä, voitaisiinko ajatellen sitä, että pysyisimme viime vuoden linjalla ja vaatisimme sitä, mitä viime vuonnakin vaadimme. Olen aika yllättynyt siinä mielessä, että nimenomaan ajattelen, mitä Rovava Siviu juuri sanoi, miten tärkeänä hän pitää tätä aluetta. Ja tähän mielellään näkisi pitkän tähtäyksen ohjelman, että hän tänä vuonna komissiossa valmistaviin toimiin ei saanut lainkaan rahoja käyttöön. Jos oikein muistan, ainakin viime vuonna oli komission ehdotus siitä, että olisi edes jotakin ei kuitenkaan niin paljon kuin me toivoimme, olisi, että raha olisi saatu sen verran, mutta ehkä olisi syytä kuitenkin pohtia edelleen hiukan sitä, mikä olisi taktisesti viisaampaa, onko 6 miljoonaa vai pitäisikö pitäytyä viime vuoden linjalle vaatia 10 miljoonaa, niin että saisimme edes ne 3 miljoonaa loppujen lopuksi. Muuten tässä kaikki minulta. Thank you. Kiitoksia sitten Rovat Ryppä. Kiitoksia Doris. Me vihreinä tuemme myöskin näitä Mortenin tekemiä ehdotuksia. Ja mitä tulee näihin tarkistuksiin, niin minä kyllä jaan Kamerevertin ajatukset siitä, että kun joko 10 tai 6 miljoonaa, mikä on parempi vaihtoehto, mutta tämä liittyy hiukan laatuun eikä niinkään tähän sisältöön. Ja tämä liittyy myöskin seuraavaan budjettiluonnokseen. Ja haluaisin nyt tässä mainita yhden vihreiden pilottihankkeen. Me tarvitsemme enemmän tutkimusta ja tietoa siinä kysymyksessä, että miten rahoitamme kulttuurien monimuotoisuutta. Kestävällä tahalla, kun annetaan digitaalista ympäristöä, käydään hyvin paljon keskustelua ja on erittäin paljon vaihtoehtoja, kun ajatellaan internetyhteisöjä. Meidän tulisi todellakin investoida tutkimukseen tällä alalla ja toivon, että tässä saataisiin uusia malleja kulttuurisen monimuotoisuuden kestävän kehityksen edistämiseksi digitaalisella aikakaudella. Me ehdotamme tätä ja toivomme, että saamme tukea sille. Mutta nyt sitten tästä viestintästrategiasta, niin kuin Morten totesi, minä olen todella ärtynyt, kun kuulen, että mitä tulee tapahtumaan, mitä komission jäsen Reding teki viime kerralla, kun meillä oli mahdollisuus täällä puhua hänen kanssaan, kun hän ilmoitti tästä TV-verkostojen ajatuksesta ja että jaettaisiin papereita kansalaisimme nämä mahdolliset, että mentäisiin takaisin tällaisen paperiviestintään, ja no se ei ole kyllä todellakaan vakuuttavaa. Ja se, mitä me nyt yritämme rakentaa, radi, radio- ja TV-verkostot, että ne todellakin vaikuttaisivat, että olisi todellinen verkosto, niin tämä on ainakin pohjoisille maille joissa euronyyssiä ei voida kuunnella, niin on todella tärkeää, että me seuraamme tätä linjausta. Ja me kulttuurivaliokuntana emme voi hyväksyä sitä, mitä hän tekee ja että hän ei kuuntele vaatimuksiamme, äänestystuloksiamme – sen suhteen, mitä me haluamme, joten tässä selkeästi ei ole muita mahdollisuuksia kuin tehdä hyvin selväksi, mitkä intressimme ovat, ja näyttää komission jäsen Redingille, että me hyväksy enää sitä, mitä hän tekee, tai ennemminkin sitä, mitä hän ei tee, mitä tulee meidän intresseihimme. Kiitos. Hannibal. Rouva Hannibal. Thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tukea sitä, mitä kaikki totesivat elinikäisestä oppimisesta ja osaamiskumppanuudesta. Sekin olisi hyvä idea. Ja sitten urheilu. Jos pyydämme eh, niin paljon kuin me ajattelimme, niin se on ehkä hyvä. Sitä pitäisi noudattaa. Ehkä sitten saamme ainakin jotain järkevää. Me tarvitsemme sitä tiedotusstrategiasta. En tiedä, onko tästä tarkoitus puhua koordinaattoreiden kokouksessa, mutta on selvempää ja selvempää se, että mitä EU tällä hetkellä tekee, ei toimi. Minä tunnustan ja myönnän sen, että monivuotisissa näkymissä en näe todellisia mahdollisuuksia – Pitää, jos vakavasti kerrotaan ihmisille EUsta, että mitä täällä tapahtuu, niin meidän täytyy myös todella saada tämä tarkoittamaan jotakin, mutta ilmeisesti emme tee tätä oikealla tavalla ja asiat ovat menossa huonompaan suuntaan kuin parempaan suuntaan. Eli vaaditaan jonkinlaista strategiaa. Pitäisi voida vakuuttaa ihmiset siitä, mitä täällä tapahtuu. Heidän pitää tietää, mitä täällä tapahtuu. Ja ihmiset ymmärtävät, että me teemme hyvää työtä, toimimme rakentavasti ja toimimme EUn kansalaisten puolesta. En edes tiedä, meneekö näinkin tällainen perusviesti edes läpi. Olen iloinen, että Lokekard on ottanut tämän asian tässä esille mutta emme voi ehkä tehdä lopullista päätöstä. Nyt varmaankin kaikki ryhmät tarvitsevat enemmän aikaa keskustellakseen tästä vielä. Ja päätä ei. Mutta pitäisikö olla määräaikoja? Täytyy muistaa se, täytyy pitää mielessä ne. Osake. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Morten alustavista ajatuksistasi. Tämä on todella hyvin mutkikas asia Tiedän hollantilaisena, että meidän täytyy pyrkiä tekemään enemmän vähemmällä. Meidän myöskin ryhtyä arvioimaan sitä, voimmeko jollakin tavoin olla tehokkaampia. Ajatellen niitä mahdollisuuksia, joita uusi tekniikka tarjoaa avoimuudelle, tiedon käyttämiselle ja miten voidaan pidemmillä etäisyyksilläkin antaa tietoa EUsta ilman, että välttämättä tarvitaan hyvin kalliita resursseja tarkastelen budjettia myös löytääkseni onko näitä mahdollisuuksia. Haluaisin myöskin jakaa ajatuksia pilottihankkeista, joita ryhmässämme on noussut esille. Meillä oli kuuleminen, joka käsitteli koulutusta ja mahdollisuuksia nuorisolle. Helen Tervein, joka on tällaisen viikonloppukoulujen käynnistäjä, joka on täysin yksityisesti rahoitettu hanke, joka on menestyksekäs alankomaissa, joka tarjoaa ammatillista koulutusta – nuorille ja lapsille, jotka ovat huonommassa asemassa alueilta viikonloppuisin. Tämä on tyyp, tietynlaista workshop-työryhmä tyyppistä koulutusta, jossa on mukana eri ammattien edustajia, asianajia, palomiehiä, lääkäreitä, poliiseja, siis sellaisia henkilöitä, joita nämä lapset kenties lähiympäristössään eivät kohtaa. Tämä pilottihanke, siinä pyritään antamaan käynnistysvaroja samantyyppisille hankkeille eurooppalaisten kesäleirien muodossa, jossa malli olisi sama. Se perustuisi tähän ajatukseen, samaan ajatukseen, mutta lisäisi kansainvälisiä taitoja eurooppalaista liikkuvuutta. Ja jos haluat lisätietoa asiasta, minulla on sitä runsaasti, mutta tämä on nyt tässä vaiheessa kaikki. Joka tapauksessa meidän pitäisi harjoittaa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että budjettikohta, joka meille tärkeä, saa sellaisen budjetin, sellaiset rahat kuin se ansaitsee. Signora Costa. Seuraavaksi Rova Costa. Eh, Kiitos, kiitän oikein paljon valmistelijaa tästä työstä. Haluan tuoda kolme huomiota esille. Ensinnäkin on oikein, että eh, pyydetään, niin kuin te teette, sitä, että talousarviossa on joitakin prioriteetteja ja joissakin aloilla pyydetään kasvua. Ensinnäkin kulttuurinen strategia, talousarvioluku ei ole juurikaan muuttunut. 2012 varmaankin on hyvin kielteinen vuosi, kun nyt ajatellaan siirtymistä, monivuotaisten ohjelmien siirtymistä toiselle kaudelle. Eli kyseessä on vuosi, että tarvitsemme joitakin ohjeita myös tulevaisuutta varten ja komission uskottavuus on mielestäni nollan tällaisen talousarvion perusteella. Minä suhtautun melko kriittisesti tai voisi ehkä kriittisesti suhtautua tähän ihan yleisestikin. Toinen kysymys. Niin haluaisin lisätietoa nyt kun tällä hetkellä haluamme käynnistää eurovälimeripolitiikkaa, joka vaatii hyvin paljon. Meidän pitää edistää yhteistyötä esimerkiksi koulutuksen alalla kolmansien maiden kanssa. Ja täällä on leikkauksia tällä alalla nähtävissä. Yhteistyö, kulttuuriyhteistyötä kuitenkin pitäisi samalla lisätä. Sitten kolmas kohta, nuorisot tässä olemme johdonmukaisia, pitää huomioida elinikäinen oppiminen. Mutta jo tänä vuonna nuorisoliikkuvuuden varoja nostetaan, mutta tästä ei hirvittävän selvästi käy ilmi tämä nousu. Se ei ole kovinkaan iso. Sitten vielä viestinnästä on vähän ihmeellistä, miten komissio tähän asiaan suhtautuu ja miten se on tässä toiminut. On ollut todella hienoja viestintäohjelmia, esimerkiksi kouluissa on niitä toteutettu, nuoritten keskuudessa on niitä toteutettu, ja nyt näitä vähennetään jatkuvasti. Enkä tiedä, onko tämä nyt aivan riittävää. Vaikka olemme tehneet yhteistyötä komission kanssa, niin silti tässä ei ole onnistuttu niin kuin olisimme halunneet. Joitakin aikoja sitten oli kuuleminen ja pyysin komission jäseneltä selvennystä tähän ja olisi ollut tarvetta saada oikeutettu poliittinen viesti tästä, mutta sitä ei ole saatu pitäisi edistää, toteuttaa kampanjoita. Tämä on kuitenkin vähän riskialtista. Kulttuuriohjelmista, jos ymmärrän tämän oikein, niin 7000 euroa tässä on vähennystä. Onko tämä vain, ymmärränkö tämän väärin vai onko se todella oikein? Maksusitoumusmäärärahojen määrärahojen ja määrä, maksumäärärahojen osalta siis halusin kysyä tätä. Kiitoksia. Voin painottaa sitä, mitä herra Lökkegaard ehdotti, en nyt tässä puutu sen enempää. Minulla on vain yksi lisähuo huomautus. No, tämä viestintästrategia, minua kiinnostaisi se, että voidaanko sen tehokkuutta arvioida. Me olemme tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, missä eurooppalainen ajatus on vaarassa. Ja jokainen radio tunti tai lähetys Kreikasta tänä päivänä vesittää hyvin paljon siitä, mitä me olemme saaneet kehitetyksi eurooppa lähtöistä ajatuksesta. Tämä on meille ongelma, joten minä todellakin toivon, että, että myöskin työtämme silmällä pitäen saisimme tutkimuksen, siitä, että miten, miten tehokas tällainen viestintästrategia on. Kyse on siis tehokkuudesta. Miten voitaisiin toimia tehokkaammin? Ehkäpä tämä olisi tarpeellisempaa kuin mitä toivomme. Kiitos. Mikrofoni. Niin nyt herra Lökkegood saa puheenvuoron ja sitten jatkamme. Oh, herra Lökkegood, odottakaa hetki komissio vielä. Uh, Aivan lyhyesti, niin kuin viimeksi jo totesimme, mielestämme on hyvä, että teillä on tällainen suunnitelma, että meillä, teillä on fokus näihin prioriteetteihin ja on hienoa, että fokusoitte juuri elinikäisen oppimiseen ja urheilu. No tässä nyt sitten urheilusta on jotakin kysymyksiä siitä, että miksi komissio ei tänä vuonna ole ehdottanut mitään rahoitusta vuodelle 2012. No se, miten tämä toimii, kuten tiedätte, 2011 on tämän hetkisen toiminnan viimeinen vuosi, joten asetuksen mukaisesti komission täytyy joko ehdottaa uutta ohjelmaa, seurantaohjelmaa ja luoda siis oikeudellinen perusta. Ja kuten tiedätte, niin nyt me sitten suunnittelemme tällaista vuoden 2013 jälkeiselle ajalle. Totta kai parlamentti voi vielä ehdottaa uutta pilottihanketta urheilun saralla. Ja kuten totesin, me selkeästi tuemme tämän kuilun eh, ylittämistä 2011-2014 vuosien välillä. No, sitten myöskin esitettiin kysymys liittyen tähän nuorisobudjettiin miksi sitä ei ole kasvatettu enempää. Meidän täytyy ottaa huomioon, että työmme perusta on monivuotinen, suunnitel, monivuotinen suunnitelma ohjelmillemme ja aikaisempina vuosina eh, nuoriso-ohjelma sai lisärahoitusta teidän ponnistelujenne takia. Myöskin eh, tässä jos olisimme seuranneet monivuotista suunnitelmaa, niin tässä olisi tapahtunut leikkaus. Tämä oli se, mitä komissio ehdotti. Komissio on lisännyt rahaa budjettikohtaan varmistaakseen ainakin sen, että, sen, että myöskin vuoden 2012 nuoriso-ohjelmalle on ehdotettu lisärahoitusta huolimatta siitä, että monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa oli tällainen profiili. No me todellakin tuemme tätä teidän lähestymistapaanne. Me tulemme myöskin katsomaan muita ehdotuksia ja tarkistuksia, joita teidän puoleltanne tulee. Ja kuten aina, me tulemme sitten esittämään teknisiä kommentteja siinä määrin, kun niitä tarvitaan. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Onko täällä vielä komission viestintäosastolta joku, joka on paikalla? Te saatte puheenvuoron. Uh, thank you. Uh, Kiitos. This morning we had... Tänä aamuna Lökkegoodin kanssa, jossa hän e- esitimme näkemyksemme niistä kommenteista, joita herra Lökkegood tänään esitteli. Tähän liittyy kysymys kommunikaatiostrategiasta vuoropuhelusta, joka on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Viime vuonna tämä valiokunta esitti jotakin epäilyksiä siitä, onko olemassa mitään strategiaa me esitimme raportin asiasta ja varaukset äh, epäilyt katosivat ja meidän syntyi vaikutelma, että tämä oli tyydyttävää. Ajatellen nimenomaan sitä, mikä on meidän lähestymistapanne tiedottamiselle. Rova Redding tuli valiokuntaan ja myös esitteli lähestymistapansa tiedottamisen alueella, mutta minun on myönnettävä, että otamme vakavasti nämä kommentit, joita on ja tulemme palaamaan asiaan ja jatkamme keskustelua. Kiitos. Okei, okay, mistä Lökegård? Selvä sitten herra Kiitos. Niin, muutama kommentti vain siitä, mitä täällä on sanottu urheilusta. Ymmärrän täysin, että ehkä 6 miljoonaa kenties ole oikea luku. Kuten totesin, ehkä meidän pitäisi keskustella asiasta vielä. Komission osalta olemme saaneet kuulla selityksestä, miten tämä voisi toimia kolmea miljoonaa ei nyt kuitenkaan voi verrata kuuteen miljoonaan ja kymmeneen miljoonaan, koska me nyt puhumme kolmen vuoden kaudesta ja kahden vuoden kaudesta, joten eh, se jako mm, lasku, jonka suurin ei välttämättä ollut oikea. Mutta olen täysin tietoinen kuitenkin siitä, että tämä luku kenties ei ole riittävän korkea ja että meidän täytyy selvittää asia sitten, kun neuvottelemme. Kokekaa olevan eh, täysin vapaita esittämään lukuja, se ei ole minulle mikään ongelma. Sitten muutama kommentti, jotka liittyvät siihen, mitä esitettiin tiedottamispolitiikasta. On selvää, että mitä saatoimme kuulla, että meillä on hiukan eri näkemys näistä asioista. En tiedä, mitä te ajattelette, mutta olen yhtä mieltä, että ryhmiin täytyy keskustella itse asiasta jos olisi hyvä ajatus mahdollisimman pikaisesti saada vaalinoikunnan koordinaattorit koko keskustelemaan tästä asiasta, jotta saadaan aikaan ehdotus, joka sitten esitellään minulle, minua varten. Aikaa ei ole paljon. Olemme työskennelleet tämän asian parissa puolitoista vuotta. Haluan muistuttaa jäseniä siitä, että te kaikki äänestitte viime vuonna mietintöni puolesta – Siinä oli 50 eri ehdotusta, jotka koskivat asiaa, ja mitään näistä ei ole noudatettu, ei ainoatakaan. Me kaikki tuimme tätä. Jos me haluamme puhua tiedottamisesta vain silloin, kun pidämme puheita, niin tule, olemme tulossa nyt sellaisen pisteeseen, jossa meidän pitää olla järkeviä tietysti, mutta jossa meidän pitää myöskin nähdä toimintaa. Meidän on tartuttava asiana saatava esille se, mikä meidän mielestämme on oikea tapa lähestyä asiaa. Ja minun mielestäni me voimme saada tästä jonkinlaisen uuden lähestymistavan tästä mietinnöstä, mutta totta kai mietinnöstä vasta neuvoteltiin muutamia kuukausia viime vuonna, joten aika Minusta nyt määräajat ovat tulossa. Meidän täytyy tarttua tähän keskusteluun uudestaan tämän budjettikeskustelun puitteissa myös tässä, siis syy siihen, miksi otin asian esille. Sitten kiitos kommenteista ja tuesta, joka liittyy eri budjettikohtiin. Tietysti otan vakavasti nämä kommentit keskusteluissa. Totta kai määräaika tarkistukselle on 29, 27, 27. kesäkuuta. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, toinen määräaika on 14. heinäkuuta. Odotan mielenkiinnolla neuvotteluja. Kiitos. Mikrofoni. You all for being here. Kiitoksia, että olette paikalla. Nyt tämänpäiväinen kokous loppuu. Joo, it was my wishing, wishing. No tämä nyt oli toiveajattelua. Anteeksi, pahoittelut, Santiago. Olette niin tärkeä ja urheilu on niin tärkeä. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Ei mitään ongelmaa. Joka tapauksessa meillä on nyt ensimmäinen, on ollut ensimmäinen ajatusten vaihto, joka oli hyvin laaja. Ja toisaalta oli keskustelu myös mielenkiintoinen ajatella niitä kysymyksiä, joita kaikki kollegat ottivat esille. Itse asiassa olen käytännössä saanut loppuun mietinnön. Täytyy vain saada se hyväksi, saada se asianmukaiseen tilaan, siihen tilaan, joka on sääntöjen mukaista, eli leikata sitä. Ja täytyy pyrkiä kuitenkin hyödyntämään tilanne maksimaalisesti. Ja kun on mietinnön lopullinen esittely valiokunnassa, niin siis se tapahtuu heinäkuussa, jolloin voin hiukan kertoa yleisistä suunnista, mutta uskon, että mietintö on saatavilla heinäkuussa, jolloin siitä keskustellaan. Joka tapauksessa haluaisin todeta, että mitä tulee urheilun kysymyksiin, meillä on selkeä linja. Toisaalta on kysymys asioista, jotka ovat subsidiariteetin periaatteen mukaisesti valtioiden, jäsenvaltioiden vastuulla, mutta toisaalta on olemassa eh, erityispiirteet, jotka liittyvät urheiluun, jotka liittyvät siihen, mitä vaikutuksia sillä on eri Äh, alueilla, mutta nämä eivät voi olla mikään yleinen normi, vaan täytyy tutkia niitä tapaus tapaukselta. Lyhyesti tällaisia pääajatuksia ja parempi, jos kollegat tästä on kysymyksiä, voi sitten vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja joka tapauksessa tässä mietinnössä, jota teen, tulen hiukan äh, lyhyemmin esittämään eri asioita. Ensisijaisesti urheilun sosiaalinen merkitys, joka sisällyttää sen, että äh, urheilua harjoitetaan kouluissa ja korkeakouluissa, joissa se on ennen kaikkea integroiva tekijä, joka integroi lukuisia eri yhteisöjä. Se urheilu tukee myöskin vammaisia, on erilaisia ajatuksia, jotka liittyvät tähän ajatukseen. Se urheilu myöskin, äh, se kehitetään naisten urheiluharrastusta, joka vastaa nimenomaan äh, sitä, että naisia on johtavissa asemissa ja äh, dopingin vastainen taistelu. Minulla on tämä asia, joka liittyy siihen, että pitäisi luoda tällainen sovittelutuomioistuin johonkin EUn jäsenvaltion Luxemburgiin tai Brysseliin. Taistelu väkivaltaa vastaan, jota tapahtuu miksi urheilukentillä, ja se, että pyritään luomaan räyhä ja lista, jo, ja näillä listalla joilla olisi kielto osallistua urheilutapahtumiin Euroopassa. Tuki urheilijoille, asia, josta olemme puhuneet lukuisaan otteeseen, jossa siirtyy konkreettisia asioita, se, että pyritään tukemaan urheilijoita, mahdollistamaan, helpottamaan heidän toimintaansa korkeakouluopiskelussa ja vastaavaa. Ja sitten täytyy pyrkiä tämän tasapaino myöskin urheilun ja ympäristön välillä on sellaisia urheilijoita, joita, urheilualle, joita harrastetaan paljon ympäristön kanssa ja ympäristöalueissa, joita täytyy löytää tasapaino, joka on asianmukainen näiden urheilulajien ja ympäristön välillä, missä golfin osalta. Ja sitten talous, 47 miljoonaa eurooppalaista on vapaaehtoista. Ilman heitä olisi mahdotonta ylläpitää nykyistä urheilujärjestelmää. Ennen kaikkea ajattelen sitä, mitä harjoitetaan, nurkkuun, harjoitetaan urheilua perustasolla, rohjuuritasolla. On tärkeää myöskin etsiä oikeudellisia ja taloudellisia ratkaisuja urheiluseuroille. Tämä riippuu tietysti jäsenvaltioista, mutta samanaikaisesti tämä olisi kuitenkin kehotus jäsenvaltioille, jotta ne tukisivat tietyillä taloudellisilla toimilla eri urheiluseuroja en nyt puhu mistään ammattiurheilua harjoittavista seurasta, vaan amatööriurheilijoiden yhdistyksistä. Ja sitten pitäisi myöskin näitä asemukasta suositumusasemaa urheilulle. Täällä on puhuttu paljon myöskin siitä, että eh, on tärkeää saada aikaan perusperiaatteella tunnustetaan eh, myöskin älyllinen oikeus, joka on urheilutilaisuuksien järjestäjillä, jo, henkinen omaisuus, joka tätä kautta voitaisiin välttää se, että voitaisiin ähm, saada aikaan pitkällä tätöksellä tuloksia. Sitten äh, tärkeää tuo keskeisiin oikeuksiin sitten äh, myöskin, mitä tulee urheiluun, tuki, joka nyt taisi siis sellaiselle eurooppalaiselle urheilumallille, joka perustuu liittoihin, seuroihin ja nimenomaan vapaaehtoisuuteen. Eurooppalainen urheilumalli, joka on erilainen kuin miksi amerikkalainen urheilumalli, on tärkeää tukea tätä eurooppalaista mallia. Tarvitaan hyvää hallintoa. Totta kai me kunnioitamme liittojen autonomisuutta, itsenäisyyttä, mutta tarvitaan todellista demokratiaa niin, että kaikki, jotka ovat asianosaisia, eri ryhmät voisivat riittävässä määrin olla edustettuina erilaisissa urheilun eri, urheilun eri tasoilla. Tarvitaan siis tietynlaista avoimuutta liitoissa. Kilpailujen, kilpailun integriteetti. Minä ehdottaisin, että valtiot luottaisivat käyttöön minkä tahansa äh, rangaistusjärjestelmä, joka koskisi iskuja, jotka vaikuttavat kilpailujen integriteettiin. Tässä täytyy toimia hyvin tiukasti. Täytyy olla äh, rangaistuksia nimenomaan äh, tässä mielessä agenttien toiminta, joka on hyvin tärkeä kysymys myös, ja myöskin siirrot. Nämä ovat sellaisia asioita, joilla pitää saada aikaan sääntöjä, mutta täytyy kuitenkin mahdollisesti pyrkiä samaan aikaan jonkinlainen selvitys yliopistotasolla siitä, että, että näillä agenteilla täytyy olla jonkinlainen toimipaikka jossakin Euroopan jäsenvaltiossa eikä jossakin veroparatiisissa, että pelaajit, joita he edustavat, minkälaisia palkkioita he maksavat, täytyy saada täytyy tähän täysi, mahdollisimman pitkälle menevä avoimuus. On myöskin uusi asia, joka on hyvin tärkeä, joka olisi yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Uskon, että täytyy löytää lisävalaistusta siihen, että kaikissa yhteistyösopimuksissa tartutaan tiettyihin ongelmiin, kysymyksiin, kuten esimerkiksi alaikäisten urheilijoiden suojelu, piratismi ja, ja usein näillä agenteilla ja vastaavilla on, on toimipaikassa valtioissa, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella. Tämä on myöskin kehityspolitiikkaa. Urheilun kautta pyritään lisäämään terveyttä kansainvälisesti ja myöskin pyritään, sillä voidaan edistää naisen asemaa kolmannen maailman maissa. Useampaan otteeseen on puhuttu tästä euro, urheilun eurooppalaista identiteetistä artiklassa 165 Lissabonin arvoksessa puhutaan tästä asiasta ja toivoisin, että saataisiin aikaan eurooppalainen urheilun päivä ja saataisiin aikaan myöskin peruskirja, joka käsittelisi Eurooppaa, urheilua eurooppalaisessa perinteessä, mikä saadaan aikaan tällainen perinteisen urheilun uhlaperinteisen hyödyntämään Euroopan lippua suurissa eurooppalaisissa urheilutapahtumissa ja ja ehdotus siitä, että tietysti myöskin oman maan lippua Euroopan lipun rinnalla ja myöskin se, että meidän pyrkii samaan aikaan tällainen Erasmus-urheilu eh, pilottihankkeena tämä budjetin puitteissa ja uskon, että voin luottaa mm, ryhmien tukeen tässä valiokunnassa nimenomaan tälle pilottihankkeelle haluan, luotan yhteistyöhön kaikkien kollegojen kanssa ja kuitenkin pyydän ja tarjoan tietysti omaa yhteistyötäni kaikille varjoesittelijöille, samoin kuin eh, sekä eri puolissa ryhmille ja eri puolissa valiokunnille, valiokunnille, jotka tekevät tästä asiasta lausunnon. Ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Voisin tietysti olla eh, huomattavasti pitkäpuheisempi, käsitellä asiaa laajemmin, mutta tämä on tällainen yhteenveto mietinnön päälinjoista. Santiago, vielen Dank. Kiitoksia oikein paljon, Santiago. Ja minulla on täällä viisi puheenvuoropyyntöjä. Herra Belet. Uh, thanks very much. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti ja tarkasti kolme lyhyttä huomautusta ja konkreettista sellaista. Ensinnäkin ensin tästä integriteetistä. Santiago puhui hyvin paljon integriteetistä pelaajien agenttien kohdalla. Tämä on erittäin tärkeä asia. On tärkeää, ettei ainoastaan copy FIFAn ehdotusta, eikä ainakaan tässä pitäisi lasta heittää pesuveden mukana pois, vaan pitäisi löytää jonkinnäköinen vaihtoehtoinen malli vuoropuhelussa näiden agenttien kanssa. Ehkäpä komissio voisi sanoa jotakin tähän liittyvää, koska näinä päivinä ja viikkoina tällaista vuoropuhelua käydään komission ja sitten pelaajien liigojen kanssa. Tämä nyt jatkuu ja on tärkeää, että otamme huomioon sen, että mitä ehdotuksia nyt tässä on tehty ja että ne pyritettäisiin myöskin sisällyttämään FISAn raportin. No sitten toiseksi puheenjohtaja esitteli, että mainitsitte erityisen urheilujärjestöjen ohjesäännön. Tämä on erittäin tärkeä ehdotus. Me puhuimme tästä muutama vuosi sitten ja on tärkeää, että tämä otetaan uudestaan esille. Tuolloin puhuimme järjestöjen oikeuksista, että niillä on sosiaaliturvaa, etuja. Nämä ovat kaikissa jäsenvaltioissa olemassa, mutta puhumme myöskin velvoitteista näiden järjestöjen osalta kaksi ammattia ja niin poispäin, joten on tärkeää löytää ei ehkä harmonisointia, vaan että saataisiin jonkin aikaiset, jonkin, jonkinlaiset hyvät käytänteet aikaiseksi, kun ajatellaan näitä urheilujärjestöjä ja sitten viimeinen asia puheenjohtaja, tämä on mielestäni tärkeä, tämä liittyy jälleen integriteettiin ja erityispiirteisiin. Me todellakin painotamme tätä asiaa ja meidän täytyy kyllä sanoa jotakin FISAN raportissa liittyen tähän hyvään hallintotapaan – näiden urheilun hallintoyksiköiden väli, välillä, e, erityisesti FIFassa. Hyvin paljon on tapahtunut viime viikkojen aikana. Ja tässä tarvitaan hyvä vastaus ja tämä on helpointa tehdä FISAn raportin kautta. Me kaikki uskomme, että uuden puheenjohtajan valinta sitä ei olisi pitänyt tehdä, se olisi pitänyt tehdä tulevaisuudessa. Ja ehkä tässä pitäisi myöskin jonkinnäköinen tällainen viisasten neuvosto, jonkinnäköiset riippumattomat tutkimukset. Plasin, Placido Domingo ja Henry Kissinger tulevat olemaan tämän viisaiden ryhmän neuvoston jäseniä. Kun nyt puhutaan tällaista erityispiirteistä ja siitä, että Euroopan unionikin kohtelisi näitä erityisesti, niin emme voi kyllä tässä FIFAn ehdotusta hyväksyä ja selkeä viesti tästä valiokunnasta on tarpeen. Me kyllä hyväksymme tämän erityiskohtelun näiden hallintoelinten kohdalla, mutta niitä täytyy hallinnoida hyvällä avoimella tavalla ja täytyy tietysti integriteetti tässä ottaa huomioon ja näin ei ole tapahtunut FIFAn kohdalla. Meidän täytyy vaatia riippumatonta tutkimusta FIFAn sisällä, jotta voimme varmistaa sen, että kaikilla urheilun tukijoilla on oikeus että tällainen, siihen, että tällainen riippumaton tutkimus tehdään. Rova Hannibal. Um, I actually have a statement here I'd like to read out from Mr. E- Kiitos. Minulla on herra Ivanilta lausunto. Hän ei voi olla täällä. Hän pahoittelee sitä ja haluaisin lukea hänen lausuntonsa. Mutta ennen kuin sen teen, niin muutama pikahuomio. Tungen belettiä, tuen belettiä FIFAn suhteen. on hyvä raportti. Haluaisin tukea myös esittelijää siinä, mitä hän puhui naisista. Naiset eivät ole riittävästi edustettuina ja on hyvä, että tämä on mukana mietinnössä. Tätä pitää myös edistää. Kiitos siis siitä. Ja nyt... Uh, niin, antakaa tämä kirjallinen asia herra Fisasille. Hän voi ottaa sen huomioon. Emme voi näin nyt tässä toimia. E- emme voi lukea, mitä hän ajattelee olet todella ystävällinen hänelle, mutta anna, annapa tuo herra Fisasilla ja hän ottaa tämän sitten huomioon. Selvä, kiitoksia. Seuraavaksi herra Terho. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ja uutena jäsenenä olen oikein iloinen ja kovana urheilumiehenä myös, että meillä on nyt tilaisuus tarttua tässä moniin urheilumaailman epäkohtiin ja yrittää tälläkin saralla auttaa asioita ja edistää niitä. Erityisellä tyytyväisellä huomaan tässä komission tiedonannossa, että dopingin vastainen taistelu ja jopa sopupelit ovat saaneet huomiota. Kiinnitän huomiota nimenomaan tähän jälkimmäiseen sopupelikysymykseen, joka ikävä kyllä Suomessakin on ollut ajankohtainen. Sopupelit vedonlyönnin kautta aiheuttavat huomattavan paljon huonoa mainetta urheilulle. Suomessa oli noin kymmenen vuotta sitten eräs laaja tapaus, jota ei vieläkään ole unohdettu kansallisurheilumme pesäpallon suhteen. Ja on tärkeää onnistua kitkemään korruptio myös tällä urheilun alalla. Urheilumaailmassa pyörii valtavat rahat, kuten tästä tiedonannostakin luimme, 2 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta tai Euroopan. Ja, se on hyvin vaikutusvaltainen niin taloudellisesti kuin myös henkisesti. Nuoret ja lapset katsovat ylöspäin, ihailevat urheilijoita. Ja on hyvin tärkeää, ettei urheilumaailmasta tule tämänkaltaisia viestejä, viestejä nuorisolle, joka nimenomaan pitää idoleinaan monia näistä ihmisistä, jotka ovat sitten sotkeutuneet näihin, näihin sopupeliasioihin kiinnittäkäämme siis huomiota myös näihin muiden tärkeiden yksityiskohtien ohessa. Kiitos. Kiitoksia, Rova Boskut. Ehm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia näistä, tästä johdannosta. Totta kai täytyy olla myöskin eurooppalainen doping-tuomioistuin. Mitä te tarkoitatte tällä? että haluatte poistaa Nadalta tämän toimivaltuudet liittyen dopingiin ja sitten nämä huligaanikysymykset Euroopassa. Haluaisin kuulla tästä enemmän. Ja sitten puolan sitä, että tässä tarvitaan lisää avoimuutta FIFAn toimissa, koska tässähän nyt koko urheilu on hiukan huonossa valossa. No totta kai riippumaton tutkimus tarvitaan, mutta tarvitaan myöskin takuu sille, että tämän jälkeen todellakin tapahtuu jotain, eikä eh, niin kuin monien raporttien kohdalla, että sitten ne katoavat jonnekin pöytälaatikkoon. Herra Boris, no tämä eh, mietintö käsittää lähes kaiken ja onnittelen häntä, että hän näin laajasti on käsitellyt tätä ongelma-aluetta. No, tämä mietintö on ehkä ensimmäisessä vaiheessa – niin me voisimme tässä tehdä ensimmäisen tarkistuksen eurooppalaista sosiaalirahastosta ja aluekehitysrahastostahan voitaisiin rahoittaa paljon, niin että tässä olisi myöskin olemassa väline sitä varten, että näistä sadasta miljardista eurosta – osa ei käytettäisi ainoastaan energiaan, liikenteeseen ja niin pois, vaan, vaan myöskin tarpeellisiin urheiluinfrastruktuureihin. Tämä on erittäin tärkeää ennen kuin budjetista päätetään. Sitten vielä huomautus. Totta kai tämä on erittäin laaja mietintö, mutta haluaisin, että yksi asia vielä siihen lisätään, että urheilu ja myöskin avainkompetenssit urheilun saralla otetaan huomioon. Me olemme puhuneet näistä avaintoimivaltuuksista ja Uskon, että tämä osa-alue pitäisi ottaa tässäkin huomioon. Kansalliset järjestelmät voisivat myöskin tukea tätä vielä, varsinkin kun kyse on innovaatioiden ja rahojen lisäämisestä niin, että kansallisissa järjestelmissä olisi vielä paremmat ehdot. Kiitos Santiago tästä jatkuvasta työstä, jota olet tämän mietinnön parissa tehnyt. Se on hyvin tärkeää ja arvostan sitä. Mutta minä, kun pidettiin konferenssi urheilusta, niin kävi isille se, että missä asioissa EU voi tuoda lisäarvoa, millä tasoilla, mitä voimme tehdä, jotta todella autamme, edesautamme urheilua. Ja kun puhutaan ti- rahoituksellisesta tilanteesta ja pyritään löytämään rahoitusta urheiluun, niin meillä on tavallaan velvollisuus puolustaa tai turvata ne järjestelmät, joita on, ja saada niihin rahaa. Eli tätä täytyy suojata. Ehkä ei tarvita uusia malleja, mutta hyvä hallinto ja avoimuus on ehdottoman tärkeää ja on hienoa, että tuet niitä, mutta myöskin järjestöjen riippumattomuus on samalla tärkeä asia. Kaikki sidosryhmät on saatava mukaan näihin kokouksiin ja tämä on minulle aivan selvä asia. Urheilualan Erasmus on myös hyvä ajatus. Ehkä EUn lippu joka tapauksessa se voisi olla ihan automaattinen asia, jos se voi tuoda jotain lisäarvoa. Mutta jos me muutamme tai lisäämme jotakin, niin emme saa missään tapauksessa lisätä byrokratiaa millään kohtaa. Meidän täytyy todella urheilujoukkualaa tukea ja apua, auttaa. Kollega Marko. Kollega Skuria vielä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Santiago on lähtenyt tässä ihan oikeaan suuntaan. Tämä työ on todella kattava kattava ja hän on ottanut mukaan monia asioita. Minä haluaisin erityisesti kiinnittää huomiota muutamaan seikkaan. Kollegat sitä jo korostivatkin. Tällainen Euroopan urheilupääkaupunki voitaisiin perustaa. Se olisi hyvin, uusi, hyvä uusi asia. Ja sen kautta voitaisiin näitä asioita edistää. Toinen kohta liittyy siihen, mitä Santiagokin korosti, nimittäin, että pitäisi syventää naisten asemaa, pitäisi parantaa naisten asemaa ja edustusta. Erityisesti kolmansien maiden kanssa pitää voida edistää naisten oikeuksia. Joillakin aloilla on vielä ongelmia, urheilussa tai tietyissä urheilulajeissa naisten oikeuksien suhteen ja Euroopan unioni pitäisi voida selventää tätä kysymystä myös näille kolmansille maille. Ja sitten usein ei voida urheil, ei, ei voi harrastaa urheilua, koska ei ole paikkoja har, sen harrastamiseen, joten pitäisi jollain tavalla olla tukia esimerkiksi hyvin pienissä, pienissä paiko, asuinpaikoissa pitäisi voida saada luotua kaiken, urheilupaikkoja, jotta saadaan enemmän nuoria myöskin urheilun pariin. Ja FISAS on myös sitä mieltä, että että että urheilua voitaisiin edistää myös näiden erilaisten urheilupaikkojen kautta. Kiitoksia Rova Kosta. Naturalmente Fisa, sen Hyvä Kosta, ihan nopeasti. Hyvä Fisas, aivan nopeasti muutama asia. Täällä on mainittu useita eri kohtia, jotka tähän täytyy saada mukaan. Ja se, että saataisiin mahdollisimman paljon rahoja tähän. Se on hyvä asia. Täytyy voida aktivoida nämä synergiaedut tässä. Ja toinen asia, minä tiedän oikein hyvin, eh, se on hyvä asia, että yritätte edistää tässä myös naisten asemaa ja roolia. Naisilla naiset saavat vähiten rahaa esimerkiksi olympiamitaleista ja muutenkin naisurheilua rahoitetaan liian vähän. ja sitten ne suunnat, joihin voisimme lähteä. Yksi on se, että meidän täytyy voida todella urheilun harrastamista lisätä myös näiden urheilupaikkojen lisäämisellä. Täytyy olla tiettyjä standardeja kunnissa niin, että kunnat perustavat ja luovat näitä urheilupaikkoja, jotta lisätään – mahdollisuuksia eri kunnissa eri ikäisille harrastaa urheilua. Erityisesti täytyy tukea tätä aloitetta, joka koskee Euroopan urheilupääkaupunkia. Se on todella mielenkiintoinen aloite. Kiitoksia vielä Rova Hannibal. Yeah, thank you. Thank you for Kiitoksia oikein paljon, että saan uuden yrityksen. Ainoastaan muutama kohta josta tai johon ryhmämme tulee keskittymään aivan erityisesti. Monet asiat on otettu esille, mutta esittelijä ehkä haluaa kuulla tästä. No tämä sosiaalinen inkluusio, mukaanotto, epäedussa asemassa olevien ryhmien suhteen. Tämä on erittäin tärkeää. Minä kyllä olen tässä McClarkinin kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy saada lisäarvoa tähän siinä määrin, missä pystymme. Meidän täytyy rohkaista urheilemaan ja, ja tosin kun ajatellaan näitä epäsuotuisessa asemassa olevia yhteisöjä. Ja dopingin suhteen meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme poistaa dopingin urheilusta. Meidän täytyy myöskin käsitellä väkivaltaisuutta, mikä on valtaisa ongelma. Sitten yksi asia, mistä puhuitte vielä, on tämä terveyskysymys. Se on erittäin merkittävä asia, varsinkin kun ajatellaan nuoria. He urheilevat nuorina ja kuten tiedämme useista tutkimuksista, niin se kyllä sitten myöskin vaikuttaa koko elämän ajan. Joten tämä terveyskysymys on asia, tärkeä sellainen. Haluaisin myöskin tukea sitä, mitä sanottiin uhkapelistä Tätä täytyy todellakin tarkastella. Sitten toinen asia, mistä puhuitte, on se, että me tuemme teitä täysin. On myöskin tehty kirjallinen julistus tästä asiasta. Eli tässä muutama asia. Te olette kattanut suurimman osan, mutta haluan vain sanoa, että me tuemme teitä kaikissa näissä asioissa. <laughs> I don't like if you, if some... Niin, jos joku lukee toisten kirjeitä, niin joku sitten voi ehkä sanoa minulle, mitä joku muu haluaa sanoa, jos hän olisi paikalla. Santiago viisi minuuttia, ei yhtään enempää. Niin, minulla on kiire, joten tässä olen hiukan ongelmissa. Please. Thank you, Madam Chair. Um...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 Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin reagoida siihen, mitä herra Fissas ja muut MEPit sanoivat uudesta työsuunnitelmasta, jonka urheiluministerit 20. toukokuuta hyväksyivät. Tämä on epäilemättä tärkein kehitysaskel viime kuukausien aikana urheilun alalla. Ja työsuunnitelmassa urheiluministerit panevat tyytyväisenä merkille komission ehdotukset tällä alalla ja lisäksi määritetään tiettyjä ensisijaisia tavoitteita tuleville kolmelle vuodelle. Kuusi asiantuntijaryhmää perustettaisiin, niiden pitäisi keskittyä päätöslausunnossa mainittuihin toimialoihin. Ja haluan nyt mainita niistä tärkeimmät. Nehän heijastavat hyvin pitkälti sitä keskustelua, jota täällä viimeisten 25 minuutin aikana on käyty. Ensinnäkin dopingin vastainen työryhmä pitäisi VADAN, äh, VADAN maailman antidopingtoimiston sääntöjä uudistaa ja pitäisi luoda avoimuusperiaatteet urheilun hallinnon alalle. Sopupeleistä pitäisi luoda säännöt erityisesti joukkuepelien alalla. Ja se, mitä Belet kysyi erityisesti urheiluagenteista, niin haluaisin lisätä, että tämän vuoden marraskuussa komissio järjestää konferenssin, johon osallistuvat kaikki asianomaiset elimet ja toivottavasti voimme myös huomioida tuolloin FIFAn ehdotukset, niitähän vasta laaditaan – ja ehkäpä ne ovat paremmassa vaiheessa marraskuuhun mennessä. Kolmas asiantuntijaryhmä käsittelee urheilualan koulutusta. Siellä on tarkoitus urheilualan eurooppalaiset ohjeet laatia. Erityisesti pyritään tukemaan komissiota, jotta se voi laatia ehdotuksen neuvoston suositusten perusteella. Sitten on tietojen keruuta käsittelevä työryhmä ja on myös urheilun kestävän ra- kestävä rahoitusta koskeva työryhmä. Pyritään luomaan solidaarisuusmekanismi urheilun alalle. Tämähän liittyy myös siihen, mitä Rouva McLaakin sanoi. Komissio on tyytyväinen neuvoston päätelmiin ja jakaa ensisijaiset tavoitteet tulevien toimien osalta. Nämä kuusi uutta asiantuntijaryhmää on tarkoitus saada pian luotua ja niin, että niiden toiminta on mahdollisimman tehokasta. Aiomme myös tuottaa useita tutkimuksia, jotka tukevat asiantuntijaryhmien työtä. Erityisesti tutkimukset koskevat sopupeliä, sitten joukkueurheilun alalla tehtäviä pelaajasiirtoja, fyysistä liikuntaa, siis liikuntaa. Lisäksi ruohonjuuritason rahoitusta koskevan tutkimuksen tulokset julkaistaan tulevien viikkojen aikana. Lopuksi haluaisin mainita, että olemme nyt valmistelemassa päätelmiä 2009-2010 vuoden vuosien osalta, ja nämä täytyy huomioida myöskin myöhemmin tämän kuukauden aikana monivuotisessa rahoituskehyksessä ehkä ajatus tästä uudesta urheiluohjelmasta otetaan mukaan komission jäsen Vasiliohan tästä puhui tänään iltapäivällä, mutta komission ehdotuksissa tämä näkyy myöskin rakennerahastoissa. Ja tämä varmaankin herra Boriksen kysymykseen vastaa. Kiitos. Santiago. Kiitoksia Santiago lyhyesti. Kiitos puhemies. Niin aluksi haluaisin sanoa, että tehdessäni tätä mietintöä olen ollut hiukan turhautunut, koska olen saanut paljon tietoa, olen nähnyt monia ihmisiä, saanut paljon tietoa, mutta mitä en, en kuitenkaan tiedä, miten pystyn kokoamaan kaiken tämän. Olisi hyvin tärkeää todellakin puhua kaiken, kaikenlaisten ihmisten ja yhdistysten edustajien kanssa, mutta tila on kuitenkin rajallisesti käytössä. Sitten tullaan tietysti tekemään tarkistuksia, joita itsekin tullaan varmasti tekemään, koska tämä ei varmaankaan tule olemaan tässä alustavassa mietinnössä, joten tulee joka tapauksessa käymään asiat lyhyesti lävitse. Joka tapauksessa äh, tämä integriteetti on hyvin tärkeä kysymys siitä, että tullaan käsittelemään erityisessä kohdassaan. Minusta se on hyvin tärkeä kysymys minä olen pyrkinyt välttämään puhumista FIFAsta tai UEFasta tai jostakin muusta, koska, koska minusta se ei ehkä ole hyväksi tässä mietinnössä, mutta tulen periaatteessa kuitenkin puhumaan, käyttämään yleisiä periaatteita, joita minusta kaikkien tulee noudattaa. Mitä sitten tulee agentteihin? Olemme käynnissä tärkeää vuoropalo heidän kanssaan ja he sanovat minulle asioita, ja jotta olen saanut ehkä sen näkökulman asiaan, joten tulen ottamaan mukaan edellisiä heidän kommentteja. Olemme puhuneet seurojen yhdistyneiden säännöistä, mutta puhua myöskin pienistä seuroista, urheiluseuroista, joilla saattaa olla taloudellisia vaikeuksia, joten rahoituskin se minusta tärkeältä. Hallinto, olemme puhuneet tästä ja se on perustavanlaatainen kysymys urheilun maailmassa on olemassa erityispiirteitä, mutta asioita pitää käsitellä tapaustapaukselta ja täytyy saada aikaan täysi avoimuus, täysi demokratia, koska ilman niitä ei voi olla mitään erityisiä erityisetuoikeuksia urheilumaailmassa. Hannibal puhui siitä, että tämä sosiaalinen yhteenkuuluvuus on hyvin tärkeä kysymys, se tulee olemaan mukana tässä. Minusta urheilu on ihanteellinen väline sosiaalisen yhteenkuulumisen aikaan saamiselle lukuisissa yhteisöissä Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Sen lisäksi olemme puhuneet tietysti myöskin urheilusta, olemme puhumaan siitä. Tämä on asia, jossa voidaan puhua myöskin asiasta, jossa on kanssa. Tärkeää puhua tästä myöskin, kun puhutaan nuorisosta, mutta myös kun puhutaan aikuisista. Se on tärkeä kysymys. Terho puhui näistä sopupeleistä, ja minusta tämä on erityisen tärkeä kysymys, ja, ja minä katson, että on tärkeää, että tämä tultaisiin käsittelemään tuolla rikoksena, ja urheilumaailmassa kysymys on luvuista, kysymys on siitä todellakin, miten suuri osuus se on Euroopan pekotesta ja mikä suuri, miten suuri osa työtäkevästä väestöstä on tekemisissä urheilun kanssa, miten suurta osaa työllisistä se edustaa. Ja tämä on hyvin tärkeitä kysymyksiä että mikä merkitys urheilulla on. Boskurt, ähm, minä äh, sanoisin, että äh, tässä toimii äh, Sveitsin lainsäädännön mukaisesti, ei EU-lainsäädännön mukaisesti, sillä on yksi Eh, valtuuskunta Australiassa yksi, Euroopassa sillä ei ole, se ei ole edustettuna Euroopan unionissa ja Sveitsin oikeusjärjestelmä on hyvin erilainen. Tämä on, monet urheilijat ovat eh, Heitä ei vakuuta välttämättä se, mitä se edustaa. Si tuviéramos un TAS más creíble en Europa. Urheilun sovittelu tuomioistuin tämä TAS siis, ja meidän täytyy pyrkiä välttämään sitä, että monissa tapauksissa joutuisimme eh, viemään asioita tavallisen oikeusjärjestelmän kautta. Tämä on kuitenkin asia, jota on syytä tarkastella. Mitä sitten tulee tähän eh, näihin eh, urheiluriehujen eh, luetteloon? On saatava aikaan lista, jossa ovat väkivaltaiset henkilöt, jotka harjoittavat rasistista toimintaa urheilutapahtumissa ja pitää saada aikaan yhteistoiminta jäsenvaltioiden välillä, jotta saadaan aikaan yhteinen lista, joka on kaikkien valtioiden käytettävissä ja jonka kautta voidaan kieltää läsnäolo erilaisissa urheilutapahtumissa. Tämä on kysymys, jota täytyy selvittää perustavanlaatuisesti, mutta tämä olisi kuitenkin ehdotus. Sitten mitä kollega Boris otti esille, Tämäkin on aihe, joka on asiakkaan hyvin tärkeä, nimittäin rahoitukset liittyvä kysymys. Mitä yksi asia tulen esittämään on se, että rakennerahastojen kautta myöskin voitaisiin rahoittaa urheilua. Tällä hetkellä niitä voidaan hyödyntää kulttuurialueilla, mutta ne ei urheilualueilla. Sosiaalirahastot myöskin, hyvä ajatus. Ja tämä rahoitus näyttää olevan todellakin hyvin kesken asia. Siitä olemme todellakin puhuneet hyvin paljon. Minusta se näyttäisi olevan perustavanlaatuinen asia kuitenkin on myöskin asia, josta meidän täytyy pitää kaikkien mielessämme. Nimittäin minä kunnioitan hyvin pitkälti urheilujärjestöjen itsenäisyyttä, samoin myöskin jäsenvaltioiden toimivaltaa. On olemassa tietty ristiriita. Jos me haluamme tukea, haluamme tukea perusurheilua, mutta se ei ole alue, joka kuuluisi Euroopan toimivaltaan. Se on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva alue. Ja monissa tapauksissa eh, mukana on myöskin alueita. Voimme antaa neuvoja, voimme pyrkiä eh, ajamaan asia eteenpäin, mutta on tärkeää, että olemme tässä varovaisia, koska meidän täytyy kuitenkin noudattaa läheisyysperiaatetta, subsidiaatioperiaatetta, ja tämä on asia, joka ei kuulu lainsäädännön osalta meidän piiriimme. Minä, minä siis kunnioitan urheilun itsenäisyyttä, mutta täytyy huolehtia siitä, että siellä myöskin valitsee edustavuus ja että siellä on avoimuutta. mitä Markus Kurja, hän puhui tästä Euroopan urheilupääkaupungista. Tällä hetkellä tässä tapahtuu hyvää toimintaa. On kuitenkin saatava aikaan rahoitusta. Sitä komissio on pyrkinyt vähentämään ja pitää myöskin valvomaan sitä, miten toiminta tapahtuu, mutta täytyy kuitenkin jatkaa polulla, jolloin jolle on lähdetty sitten naisten asema urheilun osalta tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kolmannessa maailmassa se voi nimenomaan äh, palvella naisen aseman edistämistä. Ei tarvitse kuitenkaan äh, tehdä paljon. Minä en puhu mikä kiintiöiden puolesta. Pitää edistää sitä, että naisia, naiset integroidaan paremmin urheiluun. Pitäisi, pitäisi olla jotakin tiettyä määrää naisia jossakin tietyssä liitossa. Joten, ja minä olen iloinen siitä, että komissio ja neuvosto voisivat olla tällaisen urheilupolitiikan takana, mikä on hyvin tärkeä uutinen Tärkeää on, että parlamentto voisi olla mukana näissä komissioissa, joissa suunnitellaan näitä asioita, tätä urheilupolitiikkaa. Santiago, dank für die... Kiitoksia oikein paljon Santiago, kiitoksia tästä valtaisasta työstä ja myöskin tästä hyvin laaja-alaisesta mietinnöstä. Minä toivon, että sinä äh, tämän saat kaikkeihin saitteihin mukaan. No niin, nyt on liian myöhäistä. No, me voimme varmasti tästä nyt tehdä päätöksen. Kiitokset myöskin komission suuntaan. Tämä kuulosti erittäin lupaavalta. Me emme uskoneet, että tätä olisi näin vakavamielisesti käsitelty, mutta kyllä tämä näköjään tapahtui näin. Ja kuulin myöskin komission jäseneltä sen, että hän oli sitä mieltä, että loppujen lopuksi saataisiin ohjelma aikaiseksi. Tietysti olisi hyvä, jos te voisitte sille luoda perustan. Haluan vielä sanoa, että heinäkuussa sitten Santiago esittelee tämän mietinnön. Milloin äänestämme siitä? Lokakuussa, selvä, loistavaa. No meillähän on sitten vielä paljon aikaa ja voimme vielä käydä paljonkin keskustelua komission kanssa. Nyt kuitenkin päätän tämän kokouksen. Toivon, että olette huomenna kello yhdeksän paikalla. Nyt kaikki, jotka joilla ei ole mitään tekemistä koordinaattoreiden kanssa. Toivon, että poistut tästä hienosta tilasta, jotta voimme välittömästi aloittaa koordinaattoreiden kokouksen.